fangen jetzt einfach an. Liebe Kollegin. Hyvät kollegat, tiedän hyvin, että meillä on suhteellisen vähän jäseniä vielä paikalla, mutta siitä huolimatta me nyt aloitamme kuitenkin kokouksemme, koska tilanne on sama kuin aina ennenkin. Aikaa on kovin vähän käytettävissä. Meillä on kaksi tärkeää vierasta. Tiedätte hyvin, että komissaari Lewandowski tulee paikalle hetkellä minä hyvänsä. Ja sitten myöhemmin iltapäivällä paikalla on myöskin Euroopan investointipankin pääjohtaja Maistata, joten katson, että meidän ei kannata nyt enää tuhlata aikaa, vaan pikemminkin ryhtyä tuumasta toimeen. Esityslista on jaettu teille kaikille. Uskoakseni mitään huomautuksia esityslistaan ei ainakaan enää ole. Joten toteaisin näin aluksi joitakin periaatteellisia järjestelyihin liittyviä seikkoja, jotka kaikki hyvin tunnettekin, mutta voin minä kyllä toistaakin. Esittelijämme tulee esittelemään aiheen viiden minuutin ajan hän käyttää puheenvuoronsa. Sitten komissaari pitää alustuspuheenvuoronsa ja tämän jälkeen sitten kullakin on korkeintaan neljä minuuttia puheaikaa Yksittäisten ryhmien pääpuhujat voivat käyttää siis neljä minuuttia kukin, ja sitten tämän jälkeen käydään yleistä, yleisempää keskustelua. Ja mahdollisesti sitten vielä yksi kysymys- ja vastauskierros. Ja tismalleen sama menettely odotetaan sittenkin, kuin pääjohtaja maistaat on paikalla. Näin ollen katsokseni on täysin selvää, että kaikki toimimme täällä kurinalaisesti ei me pelkästään me, vaan kaikki, jotka puhuvat täällä tänään, toivottavasti pitäytyvät annetuissa puheajoissa kurinomaisesti. Puheenjohtajan ilmoituksista toteaisin vielä aivan lyhyesti. Viime torstain ja perjantain tapahtumista Unkarin parlamentti kutsui budjettivaliokunnan puheenjohtajan Budapestiin. Viime torstaina ja perjantaina tuo vierailu tapahtui. Paikalla oli hyvin paljon valiokunnan jäseniä myöskin eri jäsenvaltioista. Tuo oli suuri keskustelukierros, erittäin mielenkiintoinen sellainen. Nähdäkseni opimme tuon matkan yhteydessä hyvinkin paljon uusia asioita. Saimme tietoa siitä, miten yksittäiset parlamentit jäsenvaltioissa – keskustelevat ja käsittelevät rahoitusnäkymiä, joita täällä työstetään. Ja ainakin budjettivaliokunnan pitäisi huhtikuussa vielä saada tilaisuus keskustella kansallisten parlamenttien valiokuntien jäsenten kanssa. Katson, että tämä on erittäin mielenkiintoista keskustelua. Olen aina painottanut erästä seikkaa. Euroopan parlamentilta voidaan odottaa sitä, että kansallisia parlamentteja pidetään liittolaisina, ei niinkään vastustajina. Täytyy muistaa, että me olemme liittolaisia. Olemme samassa veneessä. Ja joskus toimimme omien jäsenvaltioidemme hallituksia vastaan. Tällaista olen nähnyt aiemminkin. Ja kuten totesin, minä suhtaudun alun perin hieman epäilevästi tuohon Budapestin kokoukseen, mutta se osoittautuikin hyvinkin hyödylliseksi. Toinen ilmoitusasia. Olen varma, että ne, jotka ovat seuranneet verkkosivuamme, ovat huomanneetkin erään asian, mutta toteaisin, että työasiakirja numero kolme löytyy nyt meidän verkkosivultamme. Sitä hieman jouduttiin odottelemaan, mutta nyt se on pistetty verkkosivulle. Siinä on hieman tuloksia meidän käymistämme keskusteluistamme. Se nyt on kokonaisuudessaan verkkosivulla nähtävänä työasiakirja numero kolme. Seuraava kokouksemme järjestetään Strasbourgissa. Sitähän lykättiin hieman. Siellä käsitellään kahta eri aihealuetta. Ensinnäkin kansalaisuus asiaa, Euroopan kansalaisuuskäsitettä ja toiseksi käsittelemme ilmastonmuutosta. Komissaari Hedegaard on tällä välin ilmoittanut, että hän ei pääse meidän kokoukseemme, mutta hän lähettää paikalle korkea-arvoisen virkamiehen sijaisekseen No, täytyy katsoa, kuka sieltä sitten loppujen lopuksi tulee. Tämä jää vielä nähtäväksi, mutta olen varma, että voimme pommittaa häntä sitten kysymyksille joka tapauksessa. Meidän omien valikuntiemme työstä ja kansallisten parlamenttien työstä ja eri lausumista seuraaviin rahoitusnäkymiin. Kaikki näkemykset ja muidenkin näkemykset tullaan ottamaan huomioon meidän tekstiämme, kun laaditaan, niin tästä tulee melkoisen paksu kirja suorastaan. Tekstiä tulee vain tekstin perään. Viikonloppuna perjantaina saimme myöskin valiokunnalta kirjeen muodossa lausunnon, joka myöskin lisätään tähän meidän tekstiimme. Viimeinen ilmoitusasia on seuraava. Ensimmäinen helmikuuta meidän kokouksessamme – Paikalla oli monia kollegoita, joilla ei ollut tilaisuutta esittää kysymystään silloin paikalla olleelle komissaarille. Nämä kollegat esittivät kysymyksensä kirjallisesti ja sihteeristä lähetti nämä komission tiedoksi. Ja komissaari Oettinger, siis, siis perjantaina lähetettiin kyllä nämä kysymykset ja vastaukset, mutta minä näin ne vasta tänään, joten Öttinger on vastannut kysymyksiin tällä välin. Nämä on sitten johdettu tai lähetetty eteenpäin nämä vastaukset. Nyt sitten siirrymme esityslistalle. Ensimmäisenä käsittelemme omien varojen järjestelmää. Suurin osa meistä on jo pidempään ollut käsittelemässä tätä asiaa keskustelemassa, keskustelemassa omin varojen järjestelmästä. Ja nyt pitkään on jo todettu, että omien varojen järjestelmää täytyy uudistaa. Tiedoksi vielä se seikka, että minä olen käynyt joitakin keskusteluita tällä välin perinteisistä omista varoista. Nimittäin sokeri- ja isoglukoosimaksusta on keskusteltu. Keskustelua on tarvittu, se on ollut hyvinkin tarpeellista. Ja keskustelun yhteydessä olen kuullut, että tuo maksu on tällaista assigned revenue-tulopuolta. Sukerimarkkinoiden uudistus ja siirtymäkausi – ja sokeri- ja isoglukoosin maksusta saadut rahat, joita on peritty, on erittäin kohdennetusti käytetty hyväksi vientituen muodossa. Joten tämä raha on välittömästi palautettu takaisin sokerisektorin tukemiseen. Mutta nyt tätä ei ole enää olemassakaan, koska sokerisektorin Uudelleen organisointi maksatettiin sokerisektorilla. Tällä välin tämä asia on loppuun käsitelty. Jo, ja jopa ylijäämää on ollut, joka on palautettu Euroopan unionin talousarvioon. Kyse on noin 600 miljoonasta eurosta. Ja kaikki ne, jotka ovat tekemisissä sokerin kanssa tällä hetkellä, sanovat, että että emme halua, että meidän verorahojamme käsitellään niin kuin olisivat omia varoja. Tästäkin täytynee vielä keskustella sitten, kun laadimme mietintömme. Olipa sitten kyse perinteisistä omista varoista tai muusta, niin kyse onko, ei ole kovinkaan suuresta määrästä rahaa. 135-150 miljoonaa euroa on ollut kyseessä sokerisektorilla vuosittain osittain näistä maksuista, kun on kyse. Ja kun oikeudellista perustaa on muutettu perustavanlaatuisella tavalla, meidän täytyy pohtia sitä, voitaisiinko tämä raha käyttää siten, että kun sokeria tuodaan ja viedään, niin tämän tasoittamiseen käytettäisiin tämä raha. Nyt joka tapauksessa toivottaisin tervetulleeksi komission jäsenen Janus Lewandowskin kokoukseemme. Hän ei ole täällä nyt ensimmäistä kertaa komission nimissä meidän keskuudessamme, mutta hienoa, että hän on täällä jälleen tänään. Mutta ennen kuin hän saa nyt puheenvuoron hetken kuluttua, Salvador puhuu viiden minuutin ajan. Hän pitää jonkinlaisen alustuksen nyt heti kättelyssä. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia kovasti rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen Lewandowski. Se hyvin tuttu tässä talossa ja, ja täälläkin paljon työtä tehnyt. Me emme voi surevaliokunnan työtä saatu päätöksen analyysiinsa menoista, joita olemme analysoineet, ilman että mietimme myös tulopuolta. Muutoin analyysi olisi kovin epätasapainoinen kaukana todellisuudesta budjetissamme Euroopan unionissa. Kuten puheenjohtaja totesikin, niin jos ajatellaan omia varoja, niin me olemme nyt hankalassa tilanteessa. Täytyy miettiä menoja. Olemme siinä tilanteessa, että johtopäätöksen on, että nykypolitiikassa Euroopan unionin talousarvio tulevina vuosina ei voi ainakaan pienettää, koska on joissakin jäsenvaltioissa kuitenkin selvää halukkuutta omaa osuuttaan ruveta leikkaamaan, niin siksi se, tämä vanha vaatimus meidän parlamentistamme saa enemmän merkitystä niin, että ryhdyttäisiin erittelemään ja tarkistamaan unionin omia varoja. Lisää omia varoja, kuten Rova Hauk totesi, siinä ollaan kriisissä, mm, jos ajatellaan, mitä jäljellä ei enää on, niin mennään siinäkin vielä alaspäin. Ja jos ajatellaan lisää arvonlisäveroa, tätä kolmatta varaa, niin se ei täytä kriteereitä, jotka liittyvät meidän verotuksemme Euroopan unionissa, se ei ole ihan korrekti sekään. Siksi meidän pitäisi analysoida tätä tilannetta, kuten komissio ja komission jäsen Lewandowskikin ovat tehneet omassa tiedonannossa budget review muutaman kuukauden takaa. Minä haluaisin käyttää nyt hyväkseni Lewandowskin läsnäoloa täällä ja haluaisin esittää muutaman alustavan kysymyksen keskustelun pohjaksi. Olen aivan varma, että kollegani esittävät myös paljon seikkaperäisempiä kysymyksiä kuin minun kysymykseni ovat. Mutta kun nyt ajatellaan joidenkin kansallisen parlamenttien reaktioita, niin se kyllä huolestuttaa minua, aika monenkin parlamentin reaktiot. Siksi meidän täytyy miettiä myös neuvotteluasemaamme tulevina vuosina. Kun tätä on ajateltu, että ei pitäisi niin paljon olla omia varoja, vaan koheta nykyisiä varten neljättä varaa tätä kansallista PKT-osuutta Euroopan unionin budjetista. Herra Lewandowski, miten tässä näitä kantoja voitaisiin lähentää ja tulisi neljäs vara, joka olisi läpinäkyvämpi ja eikä joutuisi poliittisen keskustelun pyörteisiin nettomaksustakin. Alv sitten, ennen kuin tässä nyt luovutaan, vaikka kansalliset parlamentitkin ovat haluaisivat miten sen hävittää, niin onko teidän mielestänne mahdollista, ainakaan komission näkökulmasta, jotenkin konkreettisesti tätä varaa parantaa niin, että se vastaisi paremmin nykyisiä tarpeitamme? Sitten nämä varsinaiset omat varat, kun ajatellaan, mistä täälläkin käsitellään mistä puhutaan eniten, niin täytyy miettiä rahoituslähteitä, jotka parantaisivat unionin rahoitusautonomiaa ja olisi myös selvä yhteys kansalaisiinkin, mikä lisäisi puolestaan koko järjestelmäkin läpinäkyvyyttä. Euroopan unionin komissio on omassa talousarvion tarkistusesityksessään tehnyt luettelon uusista varoista, jotka tulisivat kyseeseen. Selvää on, että Euroopan komissio näiden kuukausien aikana on uurastanut ehkä joidenkin parissa enemmän kuin joidenkin toisten parissa. Sitten looginen kysymys onkin komission jäsenelle, mitkä ovat ne omat varat komission mielestä, jotka ovat ehkä kaikkein soveliaimpia. Ja jos ajatellaan niitä mahdollisia uusia varoja, niin miten ne ovat yhteensovitettavissa puolestaan sen kanssa, että jäsenvaltioiden finanssi-itsenäisyys kuitenkin säilyy. Sitten vielä yksi lisäkysymys. Me haluaisimme tietää, mitä mieltä komission jäsen on talousarvion oikaisumekanismeista, joita on käytetty eri rahoitusnäkymissä, varsinkin nykyisissä. Ettei sitten tulisi liikaa korrelaatiota siinä, kun on jossakin jäsenvaltiossa valtava alijäämä Ja sure valiokunnan enemmistön kanta on se, että tästä luovuttaisiin, että olisi mikälaisia oikaisumekanismeja, oli sitten kyse ad hoc varoista tai joistakin talousarviokorjauksista jäsenvaltioiden kohdalla. On hyvä tietää myös komission jäsenen kanta ennen kuin me rupeamme tässä valiokunnassa mitään lopullisia esityksiä tekemään. Tämä valiokunta ja parlamentti ylipäätään ei halua, ainakaan koskaan me olemme ajatellekaan, että määriteltäisiin omien varojen määritelmää. Olemme sitä mieltä, että se on täysin pätevä, vaikkakin olemme sitä mieltä, ja ehkä komissiokin, että kun ajatellaan menojen vuosittaista enimmäismäärää rahoitusnäkymissä ja omien varojen enimmäismäärää 1,24 prosenttia, niin siinä on vuotuisesti ollut tietty ero. Ja se on näkynyt myös puolestaan meidän talousarviossamme puheenjohtaja. Ehkä tältä pohjalta voimme aloittaa keskustelun komission jäsenen kanssa. Toivomme totta kai, että saamme enemmän konkretiaa myös lukujen tasolla omista varoista seuraavia rahoitusnäkymiä varten. Kiitos. Vielen Dank, Salvador. Kiitos paljon, Salvador. Janos, kymmenen minuuttia. Ole hyvä. Thank you. Mrs. Chairman, for this... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kuten totesit, ei nyt ole ihan ensimmäinen kerta tämä keskustelu ja nyt omien varojen arasta aiheesta. Jokainen muistanee, että monien korjausyritysten jälkeen tässä järjestelmässä Euroopan parlamentti viime kaudellaan Varsinkin herra Alain Lamassuur oli tässä vetturina avaamassa uutta latua, jotta saadaan kunnon uudistus ja juuri nyt. Tämä on se helppo puoli vastauksessani Salvadorin kysymyksiin. Eli kuten aina, voidaan aina vain ottaa esille nykyisen järjestelmän heikot kohdat mutta, mutta en rupea selittelemään sen enempää. Kaikki nyt tietävät, että tämä on kovin mutkikasta ja eikä tämä välttämättä noudata aina meidän poliittisia tavoitteitammekaan. Tästä syystä jäsenvaltiot pitävät omaa osuuttaan sellaisena menona, jota on leikattava, varsinkin kun puhutaan sitten, mikä on kriisivastaisen mekanismin jako moni maa ei oikeastaan tykkää siitä, vaikka väitteet eivät pidä paikkansa ainakaan. Yksinkertaistamisessa meillä on yhteinen tavoite. Yksinkertaistamisen pitäisi toteutua ihan siihen suuntaan, mihin Salvadorin kysymyskin johdatteli. Nyt mennessä, tähän mennessä se on ollut aika keinotekoinen rakennelma, josta ei ole mitään lisäarvoa saatu. Se perustuu moniin laskelmiin. Se perustuu nykyiseen ALV-pohjaan, ja nyt sitä voitaisiin yksinkertaistaa. Se on myös meidän aikomuksemme. Tämä onkin se helppo puoli hommasta. Jos ajatellaan uusia voimia omia varoja, se on puolestaan hyvin arka paikka kun tiedetään, että se on arka aihe myös jäsenvaltioille verotuksen riippumattomuuden vuoksi. Emme ole tässä kuitenkaan astumassa verotuksen suvereniteetin varpaille. He ovat tästä yksimielisesti jo kuitenkin sopineet näistä eri osuuksista ja voivat myös 27 voivat se myös korjata. Talousarvion tarkistus on nyt antanut hiukkasen suuntaa kun meillä on pitkä lista kuusi ehdokasta kaikkia. Nyt on tullut ratkaiseva hetki, että komissiossa me olemme tehneet paljon teknisiä erittelyjä ja raportteja, teknistä, poliittista läpinäkyvyyttä kuuden kandidaatin joukossa. Mikä niistä ei ole täydellinen ehdokas, mutta valitettavasti en ole nyt valmis vastaamaan Salvador Garigan kysymykseen. Ja sanoisin, että, että voittaja on, kuten eilisiltana löytyi voittaja Los Angelesissa, että voittaja on, olisi joku näistä kuudesta. Voimme tietenkin puhua hyvistä huonosta puolista jokaisen ehdokkaan kohdalla – me haluamme autonomista vaihtoehtoa. Sitä pitäisi välttämättä siirtää maiden hallintoa, se pitäisi olla rajat ylittävä luonteeltaan. Se on yksi tärkeä valintakriteeri sekin. Sen pitäisi kiinteästi kytkeytyä myös yhteisön säännöstöön, siitä pitäisi olla jotain hyötyä ehtoistumismarkkinoille olisi tärkeää nähdä myös, mikä on yhdenkään ehdokkaan vaikutus varoihin. Täytyy tietää, mitkä ovat nettopositiot eri ehdokkaiden kohdalla. Se vaikuttaa paljon siihen, miten sitten muotoillaan omien varojen päätöksiä aikanaan toukokuussa. Totta kai voisi mennä tässä yksityiskohtiinkin mutta Jutta Hauk antoi 10 minuuttia. Mutta on erittäin tärkeää, kun me teemme valintoja, nähdä ehdokkaat myös poliittisen näkyvyyden näkökulmasta nykypäivän Euroopassa, kun elämme kriisissä tai sen jälkimainingeissa. Mitä sitten tulee näihin korjauksiin. Salvador esitti tämmöisenkin kysymyksen. Niin ihan näillä hetkillä me olemme tarkastelemassa jäsenvaltioiden kantoja menoihin. Maatalousmenoja, yhteenkuuluvuusmenoja, erityyppisiä menoja, siis menopuolta. Mahdolliset korjaukset tulevat kyseeseen, jos mitään muuta ei enää voida tehdä, jotta jäsenvaltioiden kannat olisivat säälliset myös nettopositioiden osalta, mutta sen pitäisi olla hyväksyttävissä poliittisesti kaikissa 27 jäsenvaltiossa eri otsakkeissa talousarviossamme. Ehkä niitäkin mietitään uudelleen, niitä sekoitetaan EU 2020-strategiankin pohjalta pannaan pakka uusiksi. No nyt kun tämä nyt on ratkaiseva hetki, niin minä sanoisin, että meidän pitäisi ehkä enemmänkin olla kuunteluoppilana ja keskustella tästä ja jopa saada teiltä vähän osviittaa. Vaikuttaa siltä, että parlamentti on tässä nyt vetovastuussa omien varojen uudistamisessa. Mielestäni tämä on aika realistinen olettama. Komissio ei voi norsulutornissa elää. Jotkut jäsenvaltiot ovat avoimin mielin suhtautuneet uudistuksiin, mutta kuitenkin kaikkein tärkein voima uudistamisen, yksinkertaistamisen ja todellisen uudistuksen puolella on Euroopan parlamentti. Tämä nyt näin alustuksena. Kiitoksia kutsustanne. Ja vielen dank. Ähm, nur ein Kommentar, bevor wir jetzt ähm, in die Runde der... Ähm Nyt äh, muutama kommentti ennen kuin annan puheenvuoron ryhmien edustajille. Totean että minä pidän hyvänä sitä, että välittömästi täällä lopetamme ainakin keskuudessamme tällaisen typerän nettomaksaja keskustelun. Se täytyy lopettaa nyt heti. Nettosaaja ja nettomaksaja. Nämä ovat käsitteitä, jotka häpäisevät minun mielestäni eurooppalaisen lisäarvon, jättävät sen kaiken muun varjoon. Ja meidän täytyy päästä tästä keskustelusta pois. Samanaikaisesti meidän täytyy ottaa neuvosto pakeille – puhuttelun ja sanoa, että älkää jatkuvasti käykö tätä typerää iänikuista nettomaksaja keskustelua, huolimatta siitä, kuka johtaa neuvostoa. Mutta nyt joka tapauksessa kansanpuolueen edustaja saa puheenvuoron, kuka hän sitten onkin. <clears throat> Dank wel, mevrouw de voorzitter. En eh, ook dank aan de commissaris. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin osaltani kiittäisin komission jäsentä alustuksesta. Kuten hän sanoi, Yhtäältä on pyrittävä yksinkertaistamaan ja pyrittävä suurempaan läpinäkyvyyteen. Kuten hän sanoi, keskustelu ei ole millään muotoa helppo, mutta jos kansalaisten pitäisi ymmärtää tätä keskustelua, sitä pitää käydä täällä parlamentissa. Ja tarvitsemme lisää avoimuutta ja yksinkertaisuutta, jotta saamme tästä ymmärrettävän budjetin ja pystymme kasvattamaan tätä tulopuolta. Meillähän on vuosittainen talousarvio tällä hetkellä, mutta parlamentin pitäisi saada sellainen asiakirja, joka osoittaa selkeästi, mitkä tulolähteet ovat. Meidän pitäisi voida keskustella tästä ja tehdä tästä tiivis osa talousarvioprosessia. Komission jäsen mainitsi yksinkertaistamiset esimerkiksi arvonlisäveroosuuden poistamisen. Se voisi selkiyttää asiaa sekä se, että poistettaisiin argumentti näistä erilaisista maksualennuksista – se selkeyttäisi tilannetta. Arvonlisäveron ähm, poistaminen, sen etu ei olisi pelkästään selkeyden lisääminen, vaan arvonlisäveron mahdollinen mm, olemassaolo omana varana, sen asema selkiytyisi. Jälleen kerran on katsottava perus, perustamissopimusten perusarvoja eri, että Euroopan unioni rahoitetaan sen omilla varoilla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että maksuosuudet, jotka maksettaisiin tällaisten alennusten muodossa, ne eivät ole mielestäni oikeita maksuosuuksia talousarvioon, eikä sillä tavalla tätä saada toimimaan. Puheenjohtaja, olette aivan oikeassa se, mikä on välttämätöntä tässä keskustelussa, on nyt se, että meidän on, on päätettävä keskustelu tästä eh, näistä nettomaksajista ja nettosaajista, vaan ja että toiset, tekevät vaatimu- toiset esittävät vaatimuksia jatkuvasti. Jos ymmärsin komission jäsentä oikein, niin komissio pyrkii saamaan tuloja, jotka ovat Euroopan omaisuutta ja vahvistavat eurooppalaisia politiikkoja. Tämä on varmasti paras tapa ja sen pitäisi olla tämän keskustelun tulos. Siksi mielestäni arvonlisäveromallia ei pitäisi käyttää, koska sitä hallitsevat jäsenvaltiot. Se olisi äsken se eteenpäin, mutta sitten haittapuolena siinä olisi se, että se nähtäisiin äh, lisäverona – ja tämä on sitten keskusteltava kansallisissa parlamenteissa. Meidän on viitattava Alain Lamassurin Suurin mietintöön, missä selkeästi eritellään eri osatekijät, mistä verotuksen pitäisi olla, mitä verossa pitäisi olla, neutraliteetti, riippumaton rahoitus Euroopalle, jäsenvaltioiden maksuosuuksia olisi pienet, pienennettävä, koska muuten olemme aina tässä harhakeskustelussa. Ähm, Kiitoksia paljon. Voin vain painottaa sitä, että tämä käsite just retour on vanhentunut käsite, sitä päästä eroon. Eli se, että saadaanko Euroopasta rahalle vastennetta. Le, tenemos una vez más aquí. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, Kiitoksia ensinnäkin teidän läsnäolosta, mutta haluaisin todeta teille, että vaikkakin en odotellut että kertoisitte kuka tässä nyt olisi voittajana näissä rahoitusvälinekisassa, niin ainakin kyllä odottelin, että jotain yksityiskohtaisempaa tietoa olisi kerrottu näistä kuudesta ehdokkaasta, kun sanoitte, että ne olisivat ne mahdollisuudet parantaa välineitä. Jos niitä kuusi on, kuusi ehdokasta palkintosijoille meidän tarkistuksessamme, jonka joudun tekemään muutama kuukauden päästä, niin sitten kysymmekin, ainakin meidän ryhmämme on kiinnostunut tästä rahoitustransaktioverostakin, niin haluaisin kuulla teiltä, oletteko kokonaan tämän veron hylänneet? Tämä olisi se ainakin mukana joissakin näissä ehdokkaissa, joka nyt on esillä? Totesitte, että kuusi niitä ehdokkaita on, niin olisi hauskaa tietää hiukkasen enemmän niistä, mitkä nämä kuusi ehdokasta ovat lopullisella Oscar-listallamme paremmiksi välineiksi. Minkälaisia tutkimuksia, mitä tietoja teillä on esittää, että esitellään näitä ehdokkaita ja sitten hylätään toisia. Kun ajatellaan talousarvion tarkistusta, niin kyllä se nyt siitä tiesi, että teillä on taipumus kallistua tiettyyn suuntaan varsinkin jos ajatellaan tätä rahoitusverotusta, se ei nyt ehkä ollut ihan niin myönteinen ainakaan transaktioveron kohdalla. Olisi kiva tietää siis, minkälaisia kriteerejä teillä on käytössänne ollut. Ja emme oikein ole ymmärtäneet myöskään, että on yksi valittu, mutta ei toista, kun on kyse kahdesta hyvin erilaisesta verostakin, niin kuin hiiliveron kohdallakin on ollut todellakin on hyvin erilaisista asioista kyse ja pitäisi eritellä ja tutkia kaikkia. Kaikilla on hyvät ja kaikilla on hyvä huonot puolensa. Ja varmasti ehkä voitaisiin käyttää toisiaan täydentävästi useitakin välineitä omissa varoissa, kuten nyt olemme peräänkuuluttamassa Euroopan unionissa. No, kun ei tässä nyt ole, kuinka paljon aikaa on. Te puhuitte myös tietyistä vaatimuksista, ehdoista, joita voisimme käyttää välineitä valitessamme, haluaisin ottaa esille kaksi keskeisintä. Ensinnäkin, kun ajatellaan uusia rahoitusvälineitä, joita käyttöön tulee, niin niitä täytyy olla tehokkaita, ettei ole sitten helppo välttää erilaisia rukkauksia rahoituksessa, kun tulee jotain ehkä uusia verojakin tai maksuja. Ja toiseksi yhtä tärkeää on, että meillä on sellainen vero tai maksu, joka jotenkin kohdentuu suoraan kansalaisiin. Siis me halusimme vain kerta kaikkiaan enemmän tietoa, yksityiskohtaisen tietoa, miksi on valittu jotakin, joitakin, mutta joitakin ei. Voi tästä nyt ei väliä vielä. Meillä on toden totta ongelma nyt ajoituksen suhteen koska istuntopalvelu vastaa tästä. Tekniikka, joka istuu tuossa kopissa, tietystikin voi yrittää tehdä jotain asialle, mutta Monika Strasserilla, Strasserilla on kännykässään laskuri taka. Ajastin hän pitää kiinni siitä, että kaikki pitäytyvät puheajassaan, mutta Kar Haglund saa seuraavaksi liberaalin nimissä puheenvuoron. Olkaa hyvä. I'm happy about this. Kiitos puheenjohtaja. Hienoa, että täällä saksalaisittain pidetään tiukasti kiinni ajan käytöstä. Minä lupaan pitäytyä neljässä minuutissa. Niin kiitoksia siitä, että komission jäsen on täällä tänään. Ryhmämme on erittäin tyytyväinen tästä keskustelusta ja suhtaudumme erittäin myönteisesti komission omaksumaan linjaukseen omien varjojen suhteen. Joten Ilolla jäämme nyt odottelemaan, mitä komission lopuin, lopuksi tulee keväällä ja kesän aikana esittämään. Ymmärrän kyllä, että ette voi vastata kysymyksiin, Karigan kysymyksiin. Itsekin haluaisin esittää niistä muutaman. Katsotaan sitten, kuinka monet te pystytte vastaamaan. Arvonlisäveron korvaaminen jollakin muulla. Siitä toiseen, että nykyisestä arvonlisäverokannasta on käyty mielenkiintoista keskustelua sen suhteen, aikooko komissio vain keksiä uuden oman varan, joka täydentää nykyistä BKTL-pohjaista oman omivarojärjestelmän. Luotteko uuden järjestelmän, joka korvaa uuden tai vanhan ALV-järjestelmän, vai keksitäänkö nyt useita omia varoja, jotka korvaavat koko nykyrahoitusjärjestelmän? Voisiko kertoa hieman enemmän tästä kysymyksestä? Tämä olisi meille hyödyksi tämä tieto. Paremmin silloin ymmärtäisimme, missä mennään ja mihin te pyritte ja miten suuresta osasta budjettia on kyse uusien omien varojen suhteen. Kattavat uudet omat varat 100 prosenttia budjetista vaiko paljonko? Tämä on mielenkiintoista. Sitten neutraalit omat varat. Minun mielestäni on hieman naivia kuvitella edes, että mitään neutraalia omia varoja voisi olla tai että voitaisiin väittää, etteikö omilla varoilla olisi mitään vaikutuksia Kansallisten verotuksen suhteen, koska täytyy aina muistaa, että kaikki viime kädessä kuitenkin kohdistuu kansalaiseen. Mikäli me otamme transaktioveron käyttöön, silloin epäsuorasti verotamme myöskin kansalaista, koska kansalainen joutuu maksamaan sitten enemmän rahoituspalveluista ja niin poispäin. Joten täytyy muistaa tämäkin puoli tässä keskustelussa. Ryhmämme on suhtautunut erittäin varovasti joihinkin omiin varoihin, jotka, joita on ehdotettu jotkut meitä kovasti kiinnostaisivat. Pidän erittäin hyvänä komission omaksumaa linjausta sen suhteen, että tehtäisiin vaikutusarvio ensin eri vaihtoehdoista, koska tämä on vastuuntuntoinen tapa hoitaa tätä kysymystä. Mutta mitä varoituspuolen tulee ja Salvadorin kysymykseen, olisi hienoa, että tämän lisäksi arvoisa komissaari voisi kommentoida sitä rohkeuden tasoa, johon voidaan ehkä päästä komission puolella – Olemme nähneet viime aikoina sellaista suuntausta, että komissio ei ole kovinkaan rohkeasti tarttumassa asioihin, mikäli komissio havaitsee, että neuvoston puolella ollaan vasta hankaisia, niin silloin komissiolla menee hieman pupu Voisitteko nyt kertoa, miten rohkeaksi komissio alkoi ryhtyä huolimatta siitä, että neuvosto pistää vastaan? Kiitoksia paljon. Me kannustamme komissaaria ja komissiota toimimaan hyvin rohkeasti tässä. Minä uskoakseni voin sanoa, että tämä menee kaikkien nimissä. Isabel, ole hyvä. Kiitos. Hyvät kollegat, komissaari. On selkeää, että omien varojen keskustelu on varmasti kulmakivi tässä koko lainsäädäntöaloitteessa parlamentille ja komissiolle, että voimme tunnistaa tämän uuden omavaran. On hyvin tärkeää korostaa sanaa uusi tässä en näy toistaa, mitä kollegat sanoivat ennen minua, mutta haluaisin tässä sanoa, että mitä tulee nettomaksajiin, nettomaksaja keskustelu on vaikea, inhottava, eikä se ole perustaja isien hengessä lainkaan. Haluamme päästä irti tästä keskustelusta ja samalla kuitenkin on varottava, ettemme siirry toimimaan ikään kuin marginaaleihin, kuten 2005 kävi jokaisen ohjelman, jokaisen jäsenvaltion kohdalla, kuinka voimme sopeuttaa näitä menoja. En halua tietenkään Anna Oscar, en halua tietenkään antaa heti voittajalle Oscaria, vaan täytyyhän meidän tietää ehdokaslista ensin ja haluaisin tietää myös nämä kriteerit. Olemme, meillä on puhuttu tästä esimerkiksi rajat ylittävyydestä, yhtenäisyydestä, että ne eivät menisi jäsenvaltioiden läpi, olisivat sisämarkkinoiden hengen mukaisia ja niin edespäin. Tietenkin olen sitä mieltä, että ette voi sanoa meille paljon enempää tänään, mutta varmasti tiedätte, että olemme parhaita liittolaisianne ja odotamme teiltä tietoa siitä työstä, jota te teette. Mitä enemmän saamme tietoa, sitä enemmän voimme tukea parlamentin puolelta komissiota suhteessa sitten neuvostoon. Kyllä hyvin budjettikeskusteluissa tunsimme, eh, kuinka vaikeaa eh, ihottumaa tällainen uusi omavarakeskustelu aiheuttaa tietyille jäsenvaltioille neuvostossa. Me tarvitsemme teitä, te tarvitsette meitä, me olemme todella objektiivisia liittolaisianne. Siksi kannattaa antaa meille niin paljon tietoa kuin mahdollista ja tehdä yhteistyötä kanssamme. Haluaisin vielä korostaa siihen, sitä, mitä Jean-Luc Dehan sanoi budjettineutraliteetista, neutraliteetista. Eli kaikki, mitä me perustamme, pitää olla sellaista, että mahdollistetaan se, että jäsenvaltioissa menot pienenevät, jotta saamme tätä eurooppalaista lisäarvoa. Tiedämme, että budjettitilanteet jäsenvaltiossa ovat hyvin varkeita. Tämä eurooppalainen ohjauskausi ja äh, maaliskuun huippukokous tulee olemaan hyvin vaikea hetki jäsenvaltioille. Meillä pitää olla varma, luotettava hanke, joka on luonteeltaan sellainen, että se antaa lohtua jäsenvaltioille, helpottaa jäsenvaltioiden toimintaa ja parantaa myös Euroopan unionin mahdollisuutta tehdä rinnakkain ja tuoda tätä lisäarvoa työlle Euroopan tasolla. Näistä asioista minä halusin teille puhua ja vahvistaa, että me olemme todella halukkaita tekemään niin paljon kuin mahdollista yhteistyötä kanssanne ja niin nopeasti kuin mahdollista, että saamme vahvoja vastauksia syntymään omien varojen alalle ja Euroopan parlamentissa. Ähm, mehän joudumme maksamaan sen, jos äh, tästä tulee ei-Eurooppa. Ja meidän pitää keksiä tässä nyt hyvä askel eteenpäin oman varan suhteen. Paljon kiitoksia näistä lisätiedosta, joita vielä annatte meille. Kiitän. Isabel. Jetzt Richard Ashworth. Kiitoksia. Sitten Richard Ashworth. Seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos. Yleisesti ottaen tässä kysymyksessä ajatellaan tuloista, ettei ole kovin läpinäkyvää. Ja mielestäni se on sellainen asia, johon komission jäsenen täytyy puuttua. Ihmisillä on hankaluuksia tajuta, miten rahat kerätään. Ja minä sanoisin, että tämä oikaisumenetelmä maksujen palauttamiseksi ruokki sellaista ajatusta, että tämä on oikeudenmukainen, epäoikeudenmukainen järjestelmä tai jotenkin järjestelmä ei mä, mä, mätsää. Eli kyllä siihen pitää puuttua ja me otamme vastaan ajatuksia mielellään. Mutta kun muutoksia tehdään, täytyy tietää, mitkä ovat tavoitteet, mitä halutaan saavuttaa. Pari seikkaa ottaisin esille siltä osalta, mitä ei haluta saavuttaa, että korvataan – yksi omavarajärjestelmä toisella, joka ei oikeastaan mitään uutta toisia toiseksi. Aivan, aivan selvästi ei, ei tässä haluta luoda Euroopan unionin verotuksellista riippumattomuutta. Mitä tulee perinteisiin omiin varoihin, niin mielestäni se on aika selkeä osa yhteistä maatalouspolitiikkaa tai yhtenäismarkkinaa. Siksi täysin me tuemme järjestelmiä sellaisina. Meillä on suuria varaumia puolestaan liittyen nykyiseen ALV-osioon se ei ainakaan ole millään tavoin läpinäkyvä ja sitä täytyy kyllä uudistaa mielestäni. No, en ole kuitenkaan ihan vakuuttunut muista ehdokkaista ja tässä mainitsen kaksi. Ensinnäkin tällainen hiilivero tai rahoitussiirtovero. Hiilivero varmaan joutuisi hankaluuksiin kyllä näillä, näillä aikoina. Siinä joudutaan se kyllä miinakentille. Sitten oikaisumekanismeista. mekanismeista meidän pitäisi nyt tunteet unohtaa palautuksista ja katsoa vain ynnäämistä. Ynnäämisestä oikeastaan on kyse loppujen lopuksi, että saadaan aikaan oikeudenmukainen järjestelmä. Ja tämä kääntöpuolena tietenkin on, että siinä olisi selvä kannuste jäsenvaltiolle viedä alaspäin varoi, varoi EU-rahoitusta ja hakea varoille vastinetta. Ja sitten GNI-perustasta jos ajatellaan jäsenvaltioiden EUn välistä suhdetta, EU e on aina riippuvainen jäsenvaltioiden tuesta, niin että meillä on tämmöinen GNI-elementti mukana rahoituksessa, niin voidaan myös jäsenvaltioissa valvoa EU:n varojen käyttöä. Ja näin se toisi sellaista lisäarvoa tähän. Danke sehr. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi puhuu Miguel Portas. Kiitoksia puheenjohtaja. Kommentti, jonka halusin esittää, on se, että minusta tämä kaikki vaikuttaa kovin monimutkaiselta. Komissaarin oli määrä puhua meille omista varoista, mutta hän ei kuitenkaan ole esittänyt mitään uusia argumentteja, eikä hän ole tehnyt mitään uusia ehdotuksiakaan eikä hän ole millään tavalla etukäteen arvioinut myöskään ehdotettuja ajatuksia, joten minun mielestäni tämä keskustelu on kyllä yhtä tyhjän kanssa. Komissaari on suorastaan loistava puhuja, kun hän pystyy väistelemään kysymyksiä. Hän ei yhteen kysymykseen vastaa. Ei me ole täällä kuuntelemassa mitään retorisia, mitään retorista sanahilinää. Silloin kun hän puhui kymmenen minuutin ajan. Minun mielestäni hän ei sanonut yhtään mitään. Eu posso dizer algumas coisas do meu lado. A primeira é que... Itse haluaisin ehkä sanoa kuitenkin muutaman asian. Minun mielestäni nykyinen järjestelmä on suorastaan nurinkurinen. Nykyjärjestelmässä jäsenvaltiota pyrkivät maksamaan mahdollisimman vähän ja saamaan itse rahaa mahdollisimman paljon. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan budjetti on aina pienempi kuin mitä sen pitäisi olla, eikä sen avulla päästä niihin tavoitteisiin, joihin halutaan päästä, joten meidän täytyy luoda uusia mekanismeja. Olemme tästä kaikki samaa mieltä. Toinen seikka, josta olen samaa mieltä, on se, että arvonlisäveroperusteinen omavara ei ole mikään oma vara sinänsä. Ja kun otetaan huomioon se työ, jota tilintarkastustuomioistuin esimerkiksi on tehnyt, niin mitä keinoja meillä on voidaksemme taistella ALV-petoksia vastaan. Nehän johtavat käytännössä veropetoksiin ja vero-kiertoon. Ja kyse on sadoista miljardeista, kun on kyse veropetoksista. 100 jopa 200 miljardia euroa. Joten veron kierto-ongelma on yksi seikka, johon meidän täytyy kertaakiaan puuttua. Olen kuullut kyllä hyvin paljon kritiikkiä sen suhteen, että tarvittaisiin tällainen finanssitransaktiovero, mutta ainoa argumentti, jonka olen kuullut, on se, että rahoituslaitokset siirtäisivät sitten tämän veron tavallisten ihmisten kontolle, jotka käyttävät hyväkseen rahoituspalveluita. Ensin nämä kustannukset koituisivat pankkien kontolle ja sitten pankit siirtäisivät ne tavallisen asiakkaan maksettavaksi. Joten kaikki loppujen lopuksi suojelevat vain pankkeja ja vakuutuslaitoksia, mutta niihin ei, niiden toimintaan ei voida puuttua millään tavalla, koska mikäli niitä rokotetaan jollakin tavalla, verotetaan, niin sitten tämä kaikki koituu kuitenkin tavallisen ihmisen veronmaksajan maksettavaksi. Ja mikäli haluamme parempaa oikeudellista oikeudenmukaisuutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tulonsiirtoja Euroopan unionin budjetin kautta, niin tämähän olisi meidän tavoitteemme pikemminkin oikeudenmukaisuus ja tulonjako. Ja toinen seikka, jota vasta meidän täytyy taistella, ovat veroparatiisit. Niin, niihin on puututtu esimerkiksi päätöslauselmien tasolla. Mutta milloin sitten ryhdytään todella, toden teolla taistelemaan vastaan – Mikäli rahat saadaan pois veroparasiittiisesta, niin sellainen henkilö, joka tähän pystyy, ansaitsee kyllä Oscarin. Kiitoksia paljon. Seuraava puhuja on Niki Zavela. Ah, nein, doch. Niin. Ei kun ei sittenkään. Ei sittenkään, Rova Andreasen siinä tapauksessa, olkaa hyvä. Um, I think uh, this debate about... Mielestäni keskustelu omista varoista on vaikea keskustelu. Mutta mielestäni olemme nyt valinneet aivan huonon hetken kesken kriisiä. On vaikea puhua siitä, pitäisi kerätä enemmän varoja Euroopan unionille. Näinä aikana meillä on kovin vähän tietoa käytössämme. En nyt ole aivan kokouksen alussa paikalla, mutta Lewandowski nyt ei kuitenkaan ole pystynyt valaisemaan näitä asioita kovin hyvin vielä, mutta te puhuitte muun muassa kuudesta ehdokkaasta omiksi varoiksi. Voisitteko, no minä kyllä tiedän, että on puhuttu rahoitustoiminta, verosta, transaktioverosta, hiiliverosta, mitkä ne kolme muuta ovat? Toiseksi kysyisin seuraavaa. Selvitättekö myös kunkin veron tai maksun vaikutuksia kuluttajiin, siis veromaksajiin. Ja jos näin teette, kerrotteko meillekin sitten luvut, että voimme omat päätöksemme tehdä omien arvioiden perusteella? Kolmanneksi kysyisin. Miten aiotte kantaa nämä eri verot Brysselistä käsin suoraan vai jäsenvaltiossa? Nimittäin näiltä osin meidän täytyy olla tietoisia siitä, että on mietittävä muitakin asioita. Esimerkiksi jos kerran kannetaan omat verot, niin mikä, mitkä ovat ne budjettineuvottelut? Entäpä vastuuvapausmenettely, jos verot kannetaan itse? Kiitos. Ja, vielen Dank. Kiitoksia. Ennen kuin annan Janos Lewandowskille vastauspuheenvuoron, niin kaksi asiaa, hyvät kollegat, minun osaltani. Meidän on kannustettava komissaaria ennemminkin kuin pyrkiä antamaan hänelle täyslaidallinen. Ei ole totta, että hän puhui kymmenen minuuttia eikä sanonut mitään. Jokainen lukutaitoinen ymmärtää, että tämä on äh, edullista meille kaikki kollegat ovat saaneet komission budjettiarvion kaikilla kielillä ja meillä on tämä ehdokaslista, nämä kuusi eri ehdokasta uudeksi omaksi varaksi. Ne löytyvät mustaa valkoisella kyllä oikeutetusti saa hyökätä komissaarin kimppuun, mutta ei tällä tavalla epäoikeutetusti. Kiitoksia Jutta tästä avunannosta. Kyllä. Kiitän teitä älykkäistä kysymyksistänne. Älykkäistä siinä mielessä, että tänä ajan hetkenä pyritte puristamaan minusta irti enemmän kuin mitä minä voin teille paljastaa – herra Portasin hyvin brutaali yhteenveto minun kymmenestä minuutista, niin, niin ei nyt rehellisesti sanottuna ollut niin kaukana todellisuudesta. Minä voin vain olla samaa mieltä Jean-Lucin kanssa hänen poliittisesta analyysistään tästä ympäristöstä, joka on nyt siis kolme kuukautta ennen kuin voittaja julistetaan ilman suuria aplodien odotuksia. Ei tulisi aliarvioida niitä poliittisia vaikeuksia, kun ilmoitetaan tämä asia Euroopan unionille. Mutta tämä budjettineutraliteetti saattaa tuoda pienen seksikkyyden tuulahduksen tähän koko keskusteluun. Se, että konsolidoidaan julkisia varoja tällä tavoin kansalliset, kansallisten osuuksien mukanaolo siinä on tärkeää valtion, emme, emme voi vähentää näitä muita menoja. Tällä tavoin pitäisi arvioida arvonlisäveroa myös. Todellista arvonlisäverotusta, arvonlisävero oma, omana varana voisi olla osa kansallista maksuosuutta. Se olisi oikea todellinen arvonlisävero. Neutraalius, no, neutraliteetti on hyvin vaikea käsite ja se, että löydetään aitoja uusia varoja on hyvin vaikeaa, mutta täytyy yrittää. Eikä tätä tehdä sen vuoksi, että lisättäisiin menoja, vaan että muutettaisiin lähestymistapaa kansallisten maksuosuuksien ja toisaalta aitojen omien varojen osalta, jotka olisivat hengessä lähempänä perustamissopimuksia. Tästä herra Haglund myös mainitsi sekä sosiaalistien ja demokraattien edustaja – oma vara, joka voisi olla toteutettavissa rahoitussektorilla. Meillä on useita eri variantteja, jotka, joita on komissiossa teknisesti jo analysoitu. Jos otetaan vaikka tämä varainsiirtovero, se voisi olla kapea pohjainen, mutta – se voisi olla laaja-alainen, kattaa kaikenlaisia äh, varainsiirtoja ja valuuttasiirtoja. Jopa yhdessä tällaisessa varainsiirtomallissa on eri variantteja ja ne ovat jo kaikki, ne on kaikki tutkittuja ja ne ovat sitä tausta-analyysiä päätökselle – jossa sitten todetaan, mikä on toteutettavissa ja mikä ei. Sitten meillä on myös rahoitustoimintaan kohdistuva vero, joka perustuu yritysten perusmaksuihin rahoitusmarkkinoilla toimiville yrityksille. Tästäkin on tietoa saatavilla. Tässä on yksi näistä vakavista ehdokkaista, vaikkakin kun näen herra Ashfordin, niin näen välittömästi, mikä on alueellinen tai paikallinen vaikutus. Joko se vaikuttaa siihen toimialaan tai sektoriin tai siihen maahan. Ja tämä on myös osa meidän tutkimustamme. Yksinkertainen vastaus herra Haglundin kommentteihin. Emme voi korvata kansallisia maksuosuuksia, jotka ovat nyt 76 prosenttia talousarviosta. Kunnianhimoisin tavoitteeni voisi olla, että yksi kolmasosa tulisi. Siellä onneksi nyö- nyökättiin. Se on hyvä, koska en, en haluaisi puhua nyt tässä ristiriitaisuuksia – kabinetin ja <laughs> eri osastojen kanssa, jotka näitä laskelmia tekevät. Mutta tässä on se kunnianhimon taso. 80-luvun oppi olisi se, että kansallisten os, kansalliset osu, osuudet vakauttivat budjettia. 80-luvulla oli paljon ongelmia johtuen juuri tästä ähm, volatiliteetista ja kansallisten maksu, kansallisen maksuosuuksilla on yksi äh, merkittävä etu. Se vakauttaa talousarviota ja mahdollistaa järkevän ähm, varanhoidon suunnittelun. Toinen kysymys äh, koski sitten sitä, että onko meillä lisää, riittävästi mm, rohkeutta komissiossa – se riippuu paljolti myös parlamentin rohkeudesta ja halukkuudesta ja sen parlamentin loppulauselmasta tähän asiaan siihen, mikä on Euroopan talousarvion tulevaisuus erilaiset ideahautomot ja, ja tutkimuslaitokset Brysselin ympäristössä ovat identifioineet arvon, todellisen arvonlisäveron meidän lempiajatukseksemme. But they are not constituting a political force. Is... Mutta nämä eivät kuitenkaan nämä aivorihit muodosta minkäänlaista poliittista äh, vahvuutta että toimielimet pääsevät eteenpäin tässä asiassa. Rova Giron. Ja myös Jutan äh, kommentti, tämä huono maku, paha maku, joka tästä jää. Kun puhumme nyt menopuolesta, myös tarvitsemme 27 mukaan tähän, niin meidän on katsottava, mitä se voisi tarkoittaa kvantitatiivisesti kaikkien jäsenvaltioiden kantoihin. Erityisesti tiettyjen jäsenvaltioiden kantoihin, jo, joilla on hyvin vaikea asema tässä lopullisessa asetelmassa. Emme voi olla sokeita tälle aiheelle, kun muotoilemme nyt tätä menopuolta, emmekä ajatelle niitä lopullisia korjausmekanismeja. Herra Ashford on ihan oikeassa, että ei ole järkeä, että korvaamme yhden oman varan toisella. Täytyisi katsoa tulevaisuutta ei pelkästään siinä asiayhteydessä, mistä Jutta puhui, tästä sokerimaksusta. Se on aika mitätön asia kokonaisvolyymiä ajatellen talousarviossa mutta kaupan vapauttaminen tarkoittaa tietenkin tullin kannalta jotain 12 prosenttia, ja kaupan vapauttaminen voisi tarkoittaa myös sen osuuden muuttumiseen, ja siksi pitää vakavasti ajatella omia varoja siinä. Vielä yksi syy. Eikä tämä ole pelkästään Dohaa koskeva asia, vaan myös latinalainen Amerikka ja muut tulevat tässä kuvaan. Herra Portasia, hänen brutaali yhteenveto kymmenestä minuutista, niin minähän jo kerroin, miltä tämä tuntui. Hän ei ollut kaukana äh, totuudesta. Mutta tämä on minun kantani tänään. Mutta hän esitti myös mielenkiintoisen asian. Tässä ei ole kyse pelkästään siitä, että etsimme omaa varaa, vaan myös tällaista kilpailukykypakettia. Kun etsimme kilpailukykyä Euroopalle ja uutta omaa varaa, pystyisimmekö standardoimaan verotusjärjestelmää ja vähentämään veron kiertoa? Tässä ei ole selkeää vastausta, mutta hyvin eh, merkittäviä eh, vaihtoehtoja herra Andreas, äh, Rova Andreasson todella äh, budjettitarkistuksessa on nämä mainittu yritysvero, energia, päästökauppa, ja sitten ilmailumaksu. Tämä viimeisin, ei pelkästään se, mutta muun muassa se on luonteeltaan juuri tällainen rajat ylittävä maksu. Ja tiedän, että ministeri Schäuble on pyrkinyt ottamaan käyttöön tällaiset maksut Saksaan kohdistuviin mm, lentoihin ja erityisesti tällaiset halpalentoyhtiöt ovat ö, lähteneet siirtämään toimintojaan muualle tämän vuoksi. Tällaiset on, ovat hyvin vaikeita asioita. Kansallisen verotuksen muuttaminen ilman, että sitten toimijat siirtävät toimintojaan muualle. Se on vaikeaa. Esimerkiksi tämä viesti Berliinistä ilmailualalle on johtanut siihen. Niin. Ehkä tämä tästä lisää jutun juurta herra Portasille seuraavaan yhteenvetoon minun puheenvuorostani, mutta minulta tässä kaikki. Kiitos. Kiitos pitkämielisyydestänne. 11,5 minuutin on inhalt, nein, nein. No, leikkisikseen. En nyt sano, mitä minusin sanoa. Minulle nyt puhujalista. Vähintäänkin neljä ihmistä on listalla. Savela Lamansuur mukaan luettuna. ja Raimara myöskin. Derek ensin. Ole hyvä. Nyt vain kolme minuuttia, ei siis mitään neljä minuutin puheenvuoroja enää. Kolme. Ole hyvä. Kiitoksia. Monet asiat ovat tulleet jo mainituiksi, joten voin puhua sen lyhyesti. Kaksi seikkaa on aina kiinnittänyt huomiotani eu budjetissa. Ensimmäinen on se, että 70 prosenttia rahasta tuli jäsenvaltioiden maksuosuuksista. Joka vuosi näistä käydään varsinaista kädenpääntöä ja loppujen lopuksi budjettimenettely ei ole kovinkaan avoin. Ja näiden valossa näyttää melkoisen selkeältä, että suuri osa omista varoista voitaisiin ehkä hoitaa eri tavalla. Tämä ratkaisisi kummankin ongelman. Kahta asiaa nyt tarvitaan Ensinnäkin täytyy varmistaa, että järjestelmää ei saa pitää tai nähdä uutena verona, koska silloin ihmiset eivät tällaista hyväksy näissä oloissa. Ja toiseksi budjettineutraalius, se, että omat varat, uudet omat varat hoidetaan sellaisella tavalla, että ne eivät sinänsä vaikuta jäsenvaltioiden maksuosuuksiin. Tietystikin suurin este komission teillä tulee olemaan neuvosto ja varsinkin jotkut jäsenvaltiot siellä. En minä epäile sitä, etteikö komissio olisi rohkea. Kyllä se varmaan keksii hyviä ratkaisuja. Mutta todellisia ongelmia tulee eteen sitten, kun näistä ryhdytään keskustelemaan esimerkiksi kolmannesta vaihtoehdosta neuvoston kanssa. Ja haluaisinkin esittää kysymyksen komissiolle komission edustajalle. Oletteko te käynyt mitään epävirallisia keskusteluita vielä jäsenvaltioiden kansallisista seikoista, koska minua huolestuttaa se, että suuren valiokunnan ja komission täytyy tehdä hyvin paljon työtä uuden omivarojärjestelmän laatimiseksi. Kolmas vaihtoehto saattaa olla se, joka loppujen lopuksi valitaan, mutta sitten saattaa olla, että neuvosto Sitten sanoo, että ei käy. Eikö olisi hyvä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa varmistaa se, että komissio saisi jonkinlaista osvittaa sen suhteen, mikä neuvostossa menee lävitse, mikä ei. Mahdollisimman pian tällaista tietoa pitäisi saada, koska muuten me teemme valtavan paljon työtä ja sitten loppujen lopuksi jäsenvaltiot sanovat, että ei käy ja sitten kaikki tämä työ on mennyt hukkaan. Ja, danke sehr. Jetzt James. Kiitoksia. Sitten James Ellis. Uh, thank you, Madam Chairman. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Joskus näissä keskusteluissa kun jotkut sanovat, että kaikki liittyy osuuksiin. Jos näitä liitettä kaksi asiakirjassa on aika kiintoisa nimenomaan niin näiltä osin, koska sieltä näkyy, että VKT-osuus oli 2,2 prosenttia ja noin 1 prosenttia nyt. Viimeisen 20 vuoden aikana prosentti on mennyt alaspäin eikä ylös. Jäsenvaltiot ehkä tai olla tämänkin sitten kuluissamme. Mutta kaksi kysymystä. Kiitos kommenteista tähän asti sekä alustuksessa ehkä jälleen kerran viisi minuuttia teille annetaan, jos puheenjohtaja nyt on avokätinen. Miksi on niin, että 88 päätöksen jälkeen, 98 jälkeen päätöksesti meillä ALV-osuus kasvanut merkittävästi, kun se tuli käyttöön. Ajateltiin, että se olisi iso asia, mutta siellä sanotaan, että se on 11 prosenttia talousarviosta 2009. Olisi kiva tietää, miksi tämä nyt on mennyt alaspäin ja mistä kenkä puristaa, kun se olisi ollut kuitenkin hyvä tulolähde unionille. Toiseksi käytitte sanamuotoilua korjauksista, oikaisusta, en tiedä, ole nyt oikeassa, sanoitte, että ne säilykööt, jos muut eivät onnistu. Voisitteko kertoa, miten voin taivutella omat äänestäjieni omassa maassa, niin kuin viimeksi keskusteltiin 2003, kun luvattiin, että joo, pikkusen luovutaan palautuksista ja sitten saada enemmän menoista. Tiedetään, että tulevina vuosina meidän osuutemme kaksinkertaistuu kuitenkin, ja se käy hankalaksi, kun tulee rahoituskriisi tai tsunami, kun kaikki joutuvat leikkaamaan, varsinkin talousarviosta. Tässä keskustelussa minä en voita jos teillä on argumentteja tarjota minulle, niin voisin niitä sitten viedä eteenpäin. <laughs> Ja. Niinpä. Kiitos Derek. Seuraavaksi Nikit Savela. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, σας ευχαριστούμε πολύ. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen teille äärimmäisen kiitollinen tästä keskustelusta ja niistä tiedoista, joita te onnistuitte antamaan meille lyhyessä ajassanne, joka teillä oli käytössänne. Mehän kaikki tiedämme suurin piirtein, mitä vaihtoehtoja nyt on esillä, kun valitaan uusia omia varoja. Haluaisin esittää kaksi kommenttia, rouva puheenjohtaja. Ensimmäinen niistä tulee tässä. Se profiili, jota nyt ollaan antamassa uudelle omien varojen lähteille on erittäin kunnianhimoinen. Me voimme vain toivoa tälle pyrkimykselle onnea ja menestystä ja toivoa, että omien varojärjestelmä saadaan muokattua sen mukaisen muotoon. Toinen kommentti. Tulevina kuukausina meidän täytyy todennäköisesti käsitellä myöskin energiakriisiä, koska meillä ei ole omia energialähteitä vaan olemme käytännössä kokonaisenergian saannin suhteen riippuvaisia muista. Ja Pohjois-Afrikassa on erittäin levotonta tällä hetkellä. Energiansaanti vaikeutuu entisestäänkin. Toivottavasti komission puolella tämä otetaan huomioon, koska mikäli energia verotetaan entistä enemmän, niin kuin aiemmin on tehty Euroopassa – yhä uudelleen ja samalla muistetaan, että meillä on muutenkin jo maailman korkeimmat energiaverot. Silloin erinäisten tuotteiden hinnatkin, muidenkin tuotteiden hinnat tulevat nousemaan. Ja uusien, uusien omien varojen saanti saattaa vaikeutua. Kiitoksia. Yksi asiantuntija omien varojen suhteen Anna nämä syyn, ole hyvä. Kiitoksia Janus näistä puheista ja kiitos, että komissio on nyt urheasti esittänyt konkreettisia esityksiä. Pari kommenttia ja yksi suositus. Ensinnäkin kommenttini. Jos ajatellaan Euroopan parlamentin päätöslauselmaa vuodelta 2007 maaliskuulta, niin siinä oli puolisen tusinaa suuntaviivaa, poliittista suuntaviivaa, jotka ovat ihan päteviä vieläkin. Minun mielestäni ne on hyvä palauttaa mieliin tässäkin. Jäsenvaltioiden verotus, suvereniteetti, omien varojen katto, neutraalisuus tai pysyvyysperiaate, kansallisten osuuksien leikkaaminen pikkuhiljaa, kun tulee uusia omia varoja, läpinäkyvyys, oikeudenmukaisuus, demokratia ja totta kai kytkös myös, kun puhutaan neuvotteluista menoista. Mutta sen sijaan, kun ajatellaan tätä neljän vuoden takaista päätöslauselmaa, niin nämä verot, ehdot kaatuivat vaihdella tietenkin. Siihen me nyt keskitymmekin. Suositukseni on seuraavanlainen. Me puhumme nyt verosta, puhutaan Euroopasta, olemme kriisin aikoja nyt eläneet ja poliittisesti tämä on kyllä silloin ydinpommi. Nimittäin, jos tätä nyt käsitellään kovin taitamattomasti, niin se tulee päin pläsiä. Nyt meidän täytyy jotenkin välttää tämä ydinpommivaikutus, hakea positiivista energiaa, kuluttaa sitä pikkuhiljaa, eikä sitten räyttää tätä pakettia. Meidän täytyy pitää pää kylmänä. Siksi minä haluaisin nyt korostaa, että meidän valiokuntamme ja parlamenttimme, mutta myös komissio miettisivät, miten valmistella keskustelua ennen kuin tehdään kesäkuussa muodollisia esityksiä. Tai katsotaan sitten, mitä tulee sitten sen jälkeen. Meillä tulee esityksiä kesäkuussa. Varmasti siellä on poliittinen sopimuskin tulossa ja kaikki sitten tarkastelevat sitä. Nimittäin, jos tyydytään kesäkuussa vain siihen, niin se toteutui jo viime kesänä oikeastaan, kun komission jäsen antoi haastattelun kansainvälisellä lehdistöllä tästä aiheesta, niin saattaa syntyä sellainen räjähdys, että keskustelu hyytyy ennen kuin on alkanutkaan. Kiitos. Ja, vielen dank. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Uskon, että tämä oli yksi ratkaisevia kes- hetkiä silloin, kun haluttiin tulopuoli ja menopuoli yhdistää keskusteluissa Sure-valiokunnassa ennen kuin ryhdyttiin laatimaan tätä mietintöä. Uskoakseni tämä oli ratkaiseva päätös, erittäin tärkeä painava päätös, koska tätä me voimme keskustella kaikista asioista ennen kuin loppujen lopuksi lyömme kantamme lukkoon. Raimar seuraavana. Alan oikeastaan osui jo naulan kantaan puheenvuorossaan. Kun me puhumme oikeasta strategiasta, meidän kaikkien täytyy olla tietoisia siitä, että perussopimuksen mukaisesti meillä on oikeus käsitellä omien varanjärjestelmää ja muuttaa sitä. Tulopuolellekin pystymme vaikuttamaan ja halutaanko tässä jatkuvasti loukata perussopimusta. Tämä täytyy tehdä selväksi neuvostolle, että mikä neuvosto pitää kiinni yhdestä prosentista, niin silloin joudutaan lykkäämään tärkeitä päätöksiä ja joudutaan sanomaan, että sori, nyt tällä hetkellä tätä ei voida maksaa, tätä ja tätä tavoitetta. Lama Syyrin osalta totesin, että aikaisemman parlamentin aikana luot, käsiteltiin tätä kammottavaa listaa näistä jäsenmaksualennuksista ja nähtiin, kuinka paljon oli toimittu yhteisön oikeutta vastaan ja pelattu poliittista peliä jäsenvaltioiden kesken. Ja tämä täytyy kerta kaikkiaan saada nyt loppumaan. Ja mikä nyt täytyy lopettaa tällainen tasoitusjärjestelmän käyttö, niin silloin täytyy yleisempää keskustelua, keskustelua käydä tästä yleisestä korjausjärjestelmästä, eikä jatkuvasti jatkuvasti vain useassa kohtaa, kymmenissä kohdissa loukata yhteisöoikeutta, jotta voidaan tyy- tyydyttää tiettyjen tyytymättömien mieletä jäsenvaltioiden kesken. Ja täällä viitattiin kolmanteen ratkaisuun. Ja tietystikin kiehtova kysymys tässä on se, vaadimmeko me erittäin suuren luokan ratkaisua, vaan pikemminkin sitä, että askel askeleelta – lähestytään tätä ongelmaa ja pikkuhiljaa muutetaan järjestelmää vai kertarysäyksellä muutetaan kaikki? Ja mitä sitten tämän jälkeen otetaan keskustelussa esiin? Niin omista varoista määrä keskustelua, Euroopan unionin talousarvioista ja lisää keskustelua tarvitaan myöskin erinäisistä rahoitusvälineistä ja hallitusten välisestä rahoituksesta, jotka, joka ei välttämättä ole riittävän läheisesti unionin talousarvion kautta harjoitettavaa toimintaa, vaan pikemminkin jäsenvaltioiden hallitustämistä toimintaa. Budjetista täytyy tehdä avoimempi ja helpommin, helpommin seurattava niin, että käytännössä tiedetään todellakin, millainen Euroopan unionin talousarvio on, eikä jatkuvasti vain toimita kulisseissa. Jutta esitti jo hienon puheenvuoron komission kannanotoista. Helmikuulta 1994 saatiin mielenkiintoinen asiakirja, joka koski Edinburghin huippukokouksen johtopäätöksiä ja sitä, että komission suhteen oli tapahtunut erosiota vallankäyttäjänä ja todettiin, että komission pitäisi ryhtyä pitämään kiinni kuudenhimoisista tavoitteistaan, koska muuten saattaa olla, että unionin budjettikeskustoissa mennään hakoteille. Tämä oli mielenkiintoista luettavaa. Ja nyt kun on erilaisia vaihtoehtoja pöydällä, joista on määrä valita, niin pitäisi pohtia eri järjestelmien hyötypuolia ja haittapuolia, ja sitten perussopimuksen valossa täytyy toimia. Ja täytyy pohtia olemassa olevia omia varoja ja niiden lakkauttamista ja avoimemman järjestelmän käyttöönottoa ja avointa keskustelua täytyy käydä ja perussopimusta täytyy kunnioittaa. Tämä täytyy olla kaiken A ja O. Mehän olemme aina yrittäneet viemään eteenpäin tätä omivarani keskustelua, keskustelua on käyty ja tätä kaikkea käsitelty vuodesta 1994 lähtien, ja nyt täytyy ottaa ensimmäinen ratkaiseva askel, jotta saadaan toden teolla parempaa avoimuutta ja seurattavuutta koko tähän keskusteluun. 4 minuuttia 16 sekuntia. Tämä nyt kävi vielä tällä kertaa, koska Toinen puhui vähemmän ja toinen enemmän ja yhteensä tästä on suurin piirtein oikea määrä aikaa. Olkaa hyvä. to start the... Kiitos. Aloittaisin sillä, että emme voi olla liian puolustuskannalla omien varojen keskustelussa, sillä poliittinen luottamus ja poliittinen sitoumus Euroopan johtajien piirissä pitäisi olla sellainen, että he tulevat mukaan tähän omien varojen järjestelmään, että me olemme vakuuttuneita siitä ja he myös, että se on parempi malli kuin tämän päivän malli. Ja muutamia vuosia sitten on jo huomattu, että tämä ei ole paras mahdollinen malli ja sitä ei kannata jatkaa. Siksi minusta on tärkeää mainita kerta toisensa jälkeen, että Euroopan jäsenvaltioiden samat johtajat, jotka ovat nyt niin epäröiviä ja vastahankaan, allekirjoittivat Lissabonin sopimuksen, jossa mainitaan uudet omat varat. Kuten Raimer jo mainitsikin, on tärkeää pitää tämä mielessä ja lähteä siitä tietäen, että se on vaikeaa. Mutta haluaisin kysyä komissaari tästä yksi kolmasosasta, yhdestä kolmasosasta – onko tämä budjettiluku enemmänkin kuin poliittinen luku ja mikä on tämän luvun tausta. Haluaisin ymmärtää siitä hiukan enemmän. Ja jos tällainen korvaus yhden kolmasosan osalta tehtäisiin, olisiko se erilainen mm, yhdistelmä uusia omia varoja vai vain yksi malli? Voisitteko kertoa siitä vähän enemmän ja mitä se tarkoittaisi? Kiitän. Kiitokset. Ja Helga ottikin sen jo esille, että ne samat hallitusten ja valtioiden päämiehet, jotka allekirjoittavat Lissabonin sopimuksen, eivät olekaan valmiita soveltamaan sen säädöksiä erityisesti mitä tulee budjetin kokonaisarvoon haluaisin toistaa, että jokainen, joka on lukutaitoinen, eh, on, on tässä etulyöntiasemassa. Tuntuu siltä, että kaikki eivät välttämättä ole sitä lukeneet koskaan. Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Kun nyt olen kuunnellut muita, niin minä sanoisin, että Euroopan parlamentissa meidän täytyy aika sopimus. Ongelmaksi varmasti muodostuu 311 artikla Lissabonin sopimuksessa ja sitten mitä ajattelee neuvosto. No, mutta sitten kysymyksiin, jotka haluan esittää komission jäsen. Ensinnäkin, olisiko jonkinlainen maksu tai vero tai omavaran lähde, jotta voitaisiin kantaa suoraan komission voimin tai Euroopan unionin tasoisen laitoksen voimin. Jos näin on, jos sellainen olisi tulossa kyseeseen, niin mikä se olisi, mikä sitä esitetään ja jos tällaista mahdollisuutta ei ole, niin kysyisinkin, kun käytännössä näitä omia varoja kutsutaan kai oikeastaan kansallisiksi osuuksiksi kuitenkin, jos jäsenvaltiot kerran viime kädessä kantavat nämä varat, omat varat, niin käytännössä se jää sellaisekseen. Ja niitä voitaisiin yhtä lailla kutsua kansallisiksi varoiksi. Kuitenkin ovat peräisin jäsenvaltioista kaiken kaikkiaan. Seuraava kysymys. Jotta kansalainen ymmärtäisi kunnolla, mikä tämä merkitys olisi hyvä, että mietittäisiin omia varoja ja veroja ympäristön näkökulmasta, hiilidioksidipäästöjä, ilmailumaksuja ja niin edelleen. Ehkä pitäisi kaikki tämä suunnata johonkin raastoon, tai johonkin tiettyyn strategiaan, kuten EU 2020 strategiaan tai 2020-2020 strategiaan, että sillä olisi selvä kohteensa, selvä käyttötarkoitus, niin ja se kansalainenkin ymmärtäisi, mihin hänen rahansa oikein menevät. Ja, danke. Jetzt Sidonia. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu Zidonia. Uh, thank you, Chair. I am very glad that we do have this discussion today. Kiitoksia puheenjohtaja. Hienoa, että tänään käymme tätä keskustelua ja että keskustelu jatkuu. Etenkin budjettivaliokunnan puheenjohtaja Alan Suur teki minun suuren vaikutuksen. Hän on suorastaan omien varojen asiantuntija, suorastaan filosofi. Hän on henkilö, joka on vienyt keskustelua eteenpäin, myötä vaikuttanut siihen. Monet meistä ovat keskuudessamme visionäärejä, suorastaan. En ole itse visionääri, enkä ole kovinkaan optimistinen sen suhteen, että saataisiin aikaan uusi omien varojen järjestelmä ja että uusi rahoituskehys vuoden 2014 jälkeistä aikaa saataisiin koottua kasaan. Tämä ei ole kuitenkaan puheenvuoroni pääsisältö. Katson, että meidän velvollisuutemme on jatkuvasti pohtia myöskin unionin tulopuolta – se voisi tämä keskustelu tämän tärkeää ja hyödyllistä. Tämä on meidän velvoitteemme käydä tätä keskustelua. Tästä ei pääse yli eikä ympäri. Meidän täytyy jatkaa keskustelua siitä, mistä raha tulee Euroopan unioniin. talousarvioon. ei tämän keskustelun saa olla mikään tabu. Siksi tämä on erittäin tärkeä tämä keskustelu. Keskustelu on käyty jo pitkään. Siinä on ollut ylämäkiä, alamäkiä, välillä jopa hiljais, hiljaisia hetkiä. Nyt keskustelu kiihtyy ja vahvistui tämän erittäin merkittävää kehitystä. Minusta olisi suuri sääli, mikäli keskustelu omista varoista linkitettäisiin liian voimakkaasti keskustelun uudesta rahoituskehyksestä, koska loppujen lopuksi meidän täytyy olla valmiita tulevina vuosina työskentelemään olemassa olevan nykyisen rahoituskehyksen sisällä, koska siinä on tiettyjä etuja, mikäli näin toimitaan, mutta myöskin tiettyjä haittoja. Nimittäin se, että emme tarvitse erityistä eu järjestelmää näiden varojen keräämiseksi, joten tietty ennakoitavuus ja varojen keräämisen helppous ovat etuja nykyisessä järjestelmässä. Viimeinen kommenttini liittyy yhtenäisyyden periaatteeseen Euroopan unionin talousarviossa. Tämä on erittäin tärkeä periaate, jota täytyy kunnioittaa jatkossakin. Toivon, että loppujen lopuksi tavoitteeseen päästään, eli siihen, että luodaan omia varoja, uusia omia varoja Euroopan unionin talousarvioon. Ne pitää yhdistää talousarvioon. Ei pidä olla erityisiä tuloja erityisiä hankkeita varten. Minusta olisi ikävää, mikäli luovuttaisiin unionin talousarvion eheydestä, yhtenäisyydestä. Tämä on hyödyllinen periaate. Ja kun uusia omia varoja saadaan, niin siitä huolimatta ne varat täytyy ottaa kokonaistalousarvion, eikä vain tiettyjä hankkeita varten. Kiitos. Puheenjohtajalla ei valitettavasti ole mikrofoni päällä, tulkit eivät kuule. Ich on. Onko tämä nyt päällä, kysyy puheenjohtaja. Toivon, että pureudut hieman syvällisemmin tähän keskusteluun ja saat tästä hieman rohkeutta, koska osa neuvostostahan on täysin vastaan ja vastustaa kynsin ja hampain omien varanjärjestelmän muuttamista – meidän täytyy saada oikeudenmukainen, avoin, omin varon järjestelmä, joka siitä huolimatta varmistaa riittävän rahoituksen unionille niin, että kaikista sitoumuksista voidaan pitää kiinni. Sitoumuksia on tehty yksin vain yhdessä neuvoston kanssa, ja näistä sitoumuksista täytyy voida pitää kiinni. Joten rohkeutta, hieman rohkeutta lisää minä tiedän hyvin, että tietystikin hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä ja hyvin paljon täytyy vielä toimia neuvoston puolelta, että neuvosto saadaan vakuuttuneeksi. Kollegat voivat pyrkiä auttamaan tässä toimimalla julkisuudessa siten, että he myötä vaikuttavat tähän keskusteluun. Keskustelu täytyy jatkaa ja toivottavasti vuodesta 2014 eteenpäin voidaan ihmisten hämmästykseksi esitellä uusi järjestelmä. Sitten viimeinen vastauskierros vielä. Puheenvuoron saa herra komission jäsen. Mutta katso hyvä mies, kuinka pitkään puhut, koska aivan lopuksi vielä annan puheenvuoron meidän esittelijällemme. Hän voi puhua sitten vielä viisi minuuttia. Nyt olemme vielä aikataulussa kiinni, mutta aikataulussa täytyy myöskin pytäytyä. Ei sitä voi noin vaan lipsua. Helpompi oli vai, olisi vaieta. Ja Salvador Garriga saisi enemmän kuin viisi minuuttia, mutta yritän. Herra Vogan, tämä oli osoitus euroskeptisestä käsityksestä jäsenvaltioiden tavasta ottaa vastaan näitä ajatuksia. Ilmeisesti nyt ollaan avaamassa kuitenkin tätä kysymystä omista varoista. Ja nyt Taitoa vaaditaan siinä, että keskustelu säilyy avoimena, ettei sitä lyödä lyttyyn alusta alkaen ennen kuin tehdään sitten neuvotteluja. James Ellis puhui tästä keinotekoisesta laskennallisesta alvin laskusta tai noususta 0,3, kun se on keskimäärin mennyt. Mutta siellä on poikkeuksien poikkeuksia. Saksa on sitä vähentänyt vielä enemmän – Ruotsi on 0,1 prosenttia verrattuna alkuperäisen alv-osuuteen, siis jos verrataan todellista ja keinotekoista alvia. Ja mitä sitten taivutella englantilaisia? Siinä olisi palkinnon paikka kyllä jollekin. Voitaisiin järjestää kyllä keltaisen edistön kanssakin kilpailuun. Ei pelkästään ajatellen talousarvio, mutta koko Euroopan unionin hanketta. Helpompi on, kun puhutaan Walesissa. Ovat paremmassa asemassa. Kommentteja ohi mikrofonin. Jotkut heistä ainakin. Mutta Lontoon City on hankalampi paikka näiltä osin. Tämä lisäarvo nyt on tämä iskulause. Voimavarojen yhteen kasaaminen, tennit, englannin kanaali. Kyllä vaikeuttaa hiukkasen verkkojen kasaamista toisin kuin mantereella. Mutta tämä nyt vastauksena ALV-kantojen eroihin ja sen osuuteen talousarviosta herra Savella Rouva Savella, nyt tarvitaan kasvua, työpaikkoja, arviointia myös vaikutuksista. Myös ehdokkaiden kohdalla on olennaista tässä ympäristössä. Nyt haetaan porsareikiä lähinnäkin verotuksessa, eikä sit lisätä sitä verotaakkaa enempää. Kun nyt keskustellaan omista varoista Alan Lamasunin läsnä ollessa, niin on ihan kuin soittaa pianoa Fredrik Schubertin läsnä ollessa. Jos ihan ajatellaan noin monivuotisiakin näkymiä. Sinä totesit, mitkä ovat periaatteet Raimerilla ja Helkallailla. Puhuitte myös viestinnästä että ollaan avoimia. Asia säilyisi avoimena loppumetreille asti neuvottelussa. Nyt on kyse on viestinnästä ennen kuin ennen kuin tiedonantomme tulee. Nyt on kyse viikosta kuukausista. Valinta täytyy tehdä komissiossa maaliskuun loppuun mennessä. Nyt on kyse paljon viestinnästä. Ja totta kai 2012 talousarvio käsitellään ihan kivoissa yhteyksissä. Sekin voitaisiin tähän kytkeä, kun keskustellaan Euroopasta. Raimar, ajatus vähittäisestä käytännötosta ei ole mitenkään poissuljettu omien varojen kohdalla, ettei noin vain kertakaikkisesti oteta sitä käyttöön. Ehkä se olisi hyvä ajatus. Kolmannes tarkoittaa, että siihen asti. On hyvin vaikeaa esittää tietoja määrästä, mutta se on ihan ehdottomasti siihen asti enimmillään. Tässä varmaan yhdistellään omia varoja. Ei valita pelkästään listalta yksi voitto kuluttaja. Yhteisvastuu on ollut tärkeässä asemassa ja mottona on ollut, että rohkaistaan, mutta varovaisesti, ettei tule uhreja, veretön vallankumous toivottavasti, ettei tule uhreja tällä tiellä. Jos ajatellaan Sidonian maininta kun se nyt edustaa toista sukupolvea, solidarisuuden jälkeistä sukupolvea. Herra Fernandes, minä esitin vain periaatteita. Myös tulevina viikkoina mietimme tätä on helpompi mennä suoraan Brysseliin eikä kansallisten valtiovarainministeriöiden kassojen kautta. Ja täytyy miettiä markkinoiden hyötyä tai säännösten hyötyä. Jos ajatellaan päästökauppajärjestelmä, ne menisivät toista kautta. Ehkä välillisesti, no ehkä nämä muut menisivät valtiovarainministeriöiden kautta. Yhteisöverotus, yritysverotus, siellä on välikäsiä, mikä ei mikään ei tule. Sidonia rohkaiskaa menemään yhtenäisyyttä. Ei nyt kannata romantisoida solidarisuuspäiviä. Ei silloin edes voinut ajatella, että olisimme joskus parlamentissa. Kyllä tässä urheiluttakin tarvitaan. Kiitos. Ähm, Kiitos, Janus. Minun täytyy nyt kyllä sanoa eräs seikka. Ihan kohta. No, vähemmänkin taitavaa pianosoittajat ansaitsevat aplodeja. Saamme edistystä aikaan pelkästään, mikäli annetaan tunnustusta. Mikäli tunnustus saa, niin ei sitten opi soittamaan paremmin. Älä ole hyvä. Personnel. Vastatakseni tähän henkilökohtaiseen kommenttiin tämä kiitos, jonka Lewandowski minulle antoi, ei nyt lisää Chopinin loistoa lainkaan, vaan se riskeeraa minun poliittisen tulevaisuuteni. Nyt minut pidetään, minua pidetään maailman vero Chopinina ja se kyllä on poliittinen murha. Tämähän on webcast-lähetyksenä tuolla internetissä tämä kokouksemme. Tismalleen. Mutta nyt Salvador, esittelijämme, ole hyvä. Gracias. Eh. Kiitos rouva puheenjohtaja ihan lyhykäisesti ja tämän musikaalisen sivupolun jälkeen. No niin, mitä komission jäsen nyt on esittänyt? Hänen puheenvuoronsa oli hyvin hyödyllinen ja paljasti paljolti se siitä, mikä tilanne nyt on komissiossa. Tarvitaan urheutta. Jokainen tarvitsee hiukkasen enemmän tätä urheutta nyt on käynyt aika vaikeaksi olla urheilija silloin, kun tiedämme, ollaan tässä kynsiä ollaan teroittamassa ja ollaan valmiita taistoon, kun tämä teema veroista käy nyt hyvin konkreettiseksi niin tässä vaiheessa keskustelua, niin oikeastaan neuvoston puolella saattaa syntyä nimenomaan näitä voimakkaita reaktioita ja, ja lopettaa alkumetrelle tämä keskustelu, kuten kollegat täällä jotkut totesivatkin. Toisaalta, jotta ei meillä olisi sen parempaa omien varojärjestelmää kuin nyt on, niin ehkä sitten pitäisi hyväksyä tämä esitys vähittäisestä käytönotosta, kuten jotkut esittävät, että ei kauheasti ruvettaisi rukkaamaan niin vaan mentäisiin pikkuhiljaa kohti uusia lukuja tämän tarkastelun saatossa. Mutta johonkin olemme kuitenkin päässeet tähänkin tilanteeseen joistakin syistä, kun mietitään tätä neljättä omaa varaa. Ja siitä on ehkä muodostumassa jopa kaikkein tärkein varaa, oikeastaan tavallaan ainoa talousarviolähde, joka unionilla on – nimittäin kansalliset osuudet, BKT-osuudet. Ajatuksena olikin kuitenkin alun perin täydentää muita lähteitä. Totta kai ilmeistä on, että se epäonnistuu ja tämä neljäs varaa on tietynkin hyödyllinen, jos ajatellaan, miten varoja kerätään. En tiedä, onko se aivan riittävää, mutta me olemme nyt sitä mieltä parlamentissa, että se ei ole riittävää. Siksi on yleinen yhteisymmärrys parlamentin jäsenten kesken, että järjestelmä on muutettava. Mutta millä periaatteella? Korvataanko sitten nykyiset rahoituslähteet vai täydennetäänkö? Me oikeastaan pyrimme ehkä vain muuttamaan kokoonpanoa nykyisissä talousarviolähteissä. Haluammeko ehkä täydentää niitä varjoja, joita meillä nyt on käytössämme talousarviossa ja lisätä sinne uusia lähteitä – Tähän kysymykseen on vastattava. Emme sinällään ehkä tarvitse lisää varoja, vaan meidän täytyy vain paremmin budjetoida. Täällä moni puheenvuorossa peräkuulutti yksinkertaistamista, eli parempaa käyttöä. On vielä yksi tärkeä asia, nimittäin tämä kantokyky, jos ajatellaan siinä, kuka tässä oikein voittaa tässä kisassa siitä, mikä olisi tämä uusi järjestelmä yhteisössä. Jos emme pysty tavalla tai toisella kuvittelemaan Eurooppaa, varsinkin komissiossa, elimenä, joka voisi kantaa tätä uutta veroa tai maksua, niin se johtaa siitä, että vain puhutaan aina vain siirroista tai maakohtaisista osuuksista loppujen lopuksi, ja jos ei ole minkäänlaista autonomia siinä, miten voidaan kantaa varoja, niin ei siinä sitten mietitä jäsenvaltiossakaan sen enempää yhteisöllisempää muotoa, kun vaan ajatellaan kansallisia osuuksia. Sitten tavallaan palataan lähtöruutuun ja sitten päädytään siihen keskusteluun, jota puheenjohtaja haluaa välttää nettokuluttajista ja maksajista. Siksi on hyvä selvittää myös komission puolella täällä keskuudessammekin, että miten tämä varojen kanto tapahtuu. Ja mikä on eurooppalaista lisäarvoa? Minkälaisen kannan olemme perinteisesti omaksuneet budjettivaliokunnassa täälläkin suurevaliokunnassa. Nimittäin kun ajatellaan jäsenvaltioiden menoja, niin osin ne siirtyvät sitten Euroopan menoiksi. Sillä on vaikutuksensa selvästi myös talousarvioon, tutkimuksessa, perusrakenteissa, ulkosuhteissa – maataloudessakin, perusrakenteissa, energiassa, energiatehokkuudessa. Kaikki tämä johtaa säästöihin kansallisesti, kun ne nyt sitten kulutettaisiin yhteisön talousarviossa. Komission täytyy miettiä tätä periaatetta myös, ja varmasti onkin ymmärtääkseni. Nimittäin kaikki tärkeimpiä rahoituslähteitä uudessa talousarviossa – olisikin nimenomaan säästöt kansallisessa talousarviossa ja sitten siirrot yhteisön talousarviossa on poliittinen esitys totta kai, mutta sekin täytyy tässä selväksi. Ja lopuksi vielä jotain kritiikkiä. Meidän täytyy selvästi myös yksilöidä nämä omat varat kriittisestä näkökulmasta. Ei voi olla kyse pelkästään, että siirretään jotain kansallisesta tasosta sen täytyy olla rajat ylittävää, sen täytyy kiinteästi kytkeytyä yhteisön politiikkaan, sen täytyy kiinteästi kytkeytyä totta kai myös sisämarkkinoihin. Täällä mainitin tämä, mikä on sitten kustannus euroopattomuudesta. Ja jos ajatellaan, että ei tule mitään uusia veroja vielä sen lisäksi, mitä kansalaisilla on muutenkin jo verokortissaan, niin, että siirretäisiin enemmän yhteisön kulujen suuntaan. Tässä noin yhteenvetona puheenjohtajat. Ja nyt tämä esittelijä joutuu jo tarkistamaan myös omaa mietintöään omista varoista. Joka tapauksessa olen sitä mieltä, että täällä on riittävän urheita jäseniä tekemään myös tarkistuksia tähän menettelyyn parin kuukauden aikana, että saadaan lopullinen äh, esitys ja saadaan urhia esitys kesäkuun mennessä, joka auttaa myös sitten komissiota esittämään omia ehdotuksia. Kiitos. Ja, vielen Dank, Salvador. Um... Kiitos paljon, Salvador. Mm, tämä yliaika kohta sitten otetaan sinulta pois sakon muodossa. No, oli miten oli. Näin saamme päätökseen ensimmäisen osan meidän tämänpäiväistä kokoustamme. Tämä keskustelu päättyy tähän. Kyse oli omista varoista, unionin tulopuolesta ja toinen osa kokoustamme käsittelee innovatiivisia uusia rahoitusvälineitä. Toivotan nyt lämpimästi tervetulleeksi Euroopan investointipankin pääjohtajan Philip Maistatin. Tervetuloa ja toimimme nyt seuraavalla tavalla. Sinä, Salvador, saat vain kolme ja puoli minuuttia aikaa viiden minuutin sijaan. No, Salvador joka tapauksessa pitää alustuspuheenvuoron. Ja herra komission jäsen saa seitsemän minuuttia, vai haluaisitteko te ehkä kymmenen minuuttia? Sitten puhuu herra maistaata ja sitten ryhmien edustajilta. Joten Salvador, ole hyvä. Gracias, eh, presidenta. Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vain, koska näen hyvin, että aika rientää ja aika hupenee. Yksi suurimpia haasteita talousarviossa on se, miten me suhtaudumme suuriin haasteisiin EU 2020 strategia, miten se rahoitetaan ja miten suhtaudumme haasteisiin, joita syntyy uudesta Lissabonin ohjelmasta. Tämä vaatii valtavan suuria investointeja. Kun meillä on 120 miljoonaa 2011 talousarviossa ja kuitenkin Euroopan unionin komissio on miettimässä tarvittavia määriä, jotta voidaan yhteisön ohjelmia toteuttaa, kun ne niin tärkeitä kerran ovat. Ajatellaanpa esimerkiksi tennejä tai energiaverkkoja, rakenteiden uudistaminen tai laajakaista uudistus. Siellä tarvitaan todellakin miljardeja. No en tiedä, miten nämä espanjalaiset triljoonat käännetään sitten muiden maiden luvuiksi, mutta kuitenkin saada jotain käsitystä suuruusluokasta, mistä nyt on puhe, kun ajatellaan talo- yhteisön talousarvion varoista ja mitä sitten tarvitaan yhteisön tasolla todellisesti, jotta olisimme kilpailukykyisiä. Todellakin on niukkuutta myös, kun ajatellaan yksityisiä investointeja. Sieltä on hyvin vaikeaa löytää mitään rahoitusta ja siksi se johtaa vaikeuksiin meidänkin talousarviossamme Euroopassa, jotta haluamme olla katalysaattorina julkisille investoinneille ja se rohkaisisi yksityisiäkin. Monesti tässä kumppanuudet ovat törmänneet vaikeuksiin, kun niitä on luotu. Myös näitä yhteisrahoitusta sitten niin, että olisi takuita, luottoja, niin meillä on nyt kymmenen vuotta kokemusta tästä. Ja esimerkiksi nyt nykyisistä rahoitusnäkymistä on 1,13 prosenttia budjetoitu tätä varten. Talous, tuomioistuin on nyt arvioimassa näiden välineiden käyttöä. Herra maista on nyt tullut paikalle ja kysyisinkin, mikä on eib käsitys näiden välineiden käytöstä nykyisissä rahoitusnäkymissä. No sitten Euroopan unionin komissiossa on sellainen ajatus, että voitaisiin lisätä julkisia varoja, että voitaisiin saavuttaa tavoitteet, eli 1-5 prosenttiin, mutta 5 prosenttia tarvitaan uusia välineitäkin – EIP on neljän, nelinkertaistanut jo luottojen määrän 87-luvusta alkaen. Siksi se on ollutkin erittäin aktiivinen viime aikoina. Siellä on 80 miljardia euroa tarjolla, joka on aika lailla sama luokka kuin meidän talousarviomikin. Maistat, mitä mieltä olette näistä ajatelusta kuluista seuraavalle rahoitusnäkymä kaudelle. Minkä verran voidaan kuluja kattaa näillä uusilla rahoitusvälineillä? Tiedämme, että liikenteessä, energiassa tarvitaan tehokkuutta, mutta ehkä muissakin kysymyksissä pitkällä aikavälillä rakennerahastot, ehkä EIP voisi olla tärkeämmässä asemassa kuin se nyt on niissä. EIP auttaa rakoittamaan jäsenvaltioiden hankkeita rakennerahastojen osalta, mutta mikä tärkeää myös, mikä on näiden uusien rahoitusvälineiden asema varanhoitoasetuksessa, kun sitäkin ollaan tarkistamassa nyt. Totta kai on välttämätöntä saattaa raha, varanhoitoasetus yksin näiden uusien välineiden kanssa. Ja vielä lopuksi, kun tiedän, että herra maistat, kuten olemme nähneet näistä lehdistötiedoistakin, on kiinnostunut tänään esittelemään myös näitä kuuluisia euro hankekohtaisia joukkovelkakirjalainoja, niin kysyisinkin, minkä tyyppisiä nämä uudet hankkeet ovat, mikä on EIPn rooli tai komission rooli ja varsinkin mikä on näiden uusien obligaatioiden suhde siihen riskiin, jotka joudutaan takaamaan talousarviossa. Ehkä tämä nyt on kaikkein tärkeintä meidän kannaltamme, siis tietää minkälainen suhde tässä on riskiin ja minkälainen seuraavaikutus sillä on jos velka, joka velkakirjan myötä voidaan investointia lisätä. Kiitos. Herr Kommissar. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you, Salvador, for... Kiitos, Salvador, että esitit suurimman osan kysymyksistä maista teille niin, että minun ei tarvitse. Ja voin pitäytyä hieman lyhyempiin kommentteihin siksi. Ensinnäkin sanoit omista varoista, että meidän täytyy kunnioittaa jäsenvaltioiden budjettioikeuksia. Kun puhutaan innovatiivisista rahoitusvälineistä, täytyy muistaa, että näitä ei pidä sekoittaa tähän Eurobond-keskusteluun, koska mikäli nämä asiat sekoitetaan, sitten väittävästi jäsenvaltiot reagoivat, koska tässä yritetään Eurooppaa velkauttaa keittiön oven kautta, näin jotkut sanovat. Tämä on innovatiivinen tapa velkarahalla rahoittaa Eurooppaa, saada rahaa yksityisiltä markkinoilta ja niin poispäin. Ja että Euroopan investointipankin rooli on tässä merkittävä, mutta ei pelkästään tässä ei välttämättä kuitenkaan tässä osassa Euroopan unionin instituutioista rakennetta kovinkaan suotuisa ratkaisu. 2007-2013 rahoituskaudesta te, te tiedätte, mitä innovatiivisia rahoitusvälineitä on käytetty ja missä kohdin. Esimerkiksi riskinjako, puitehankkeet, yksi miljardi lainatakuuväline – TEN-T-hankkeita, puoli miljardia, euroyrittäjyys on innovatiiviset ohjelmat ja pk-yritysten tukitoimet yhteensä yli miljardi euroa. Nämä ovat kaikkien suurimmat merkittävimmät soveltamisalat toivottavasti toistaiseksi. Ja tämä on myöskin erittäin hyvä oppimismahdollisuus. Voidaan pohtia, miten saadaan enemmän irti Euroopan unionin rahoituksella lainanannon kautta. Ulkoinen lainananton mandaatti EIPn yhteydessä ei nyt mene tähän keskusteluun, mutta on selvää, että vuodesta 2013 eteenpäin pitäisi pystyä tekemään vielä enemmän, koska meillä on tiettyjä rajoitteita unionin talousarviossa. Ja nyt on selkeästi nähty myöskin aukkoja, energiaa, verkostot, liikenneverkostot ja muut. Nämä ovat merkittäviä eurooppalaisia hankkeita, eurooppalaisia infrastruktuurihankkeita, jotka puheenjohtaja Barrosokin mainitsi uudinen tilaa käsittelevässä puheenvuorossa Euroopan parlamentissa. Siksi olemme nyt ottaneet varanotoasetukseen osion mukaan, joka koskee innovatiivisia rahoitusvälineitä. Inger Gressle tuntee tämän hyvin ja hän on valmis myöskin hyökkäämään kimppuun, niin minä tiedän. Mutta tämä ei ole mitään uutta hänelle tämä koko keskustelu. Ja periaatteita ovat selville myöskin pääjohtaja Meistatin suunnalla – Niistä on keskusteltu. Täysimittainen avoimuus ja seurattavuus halutaan varmistaa. Ei haluta, että osa Euroopan unionin talousarvioita olisi valvonnan ulkopuolella. Nyt halutaan standardoida nämä välineet, valtavirtaistaa nämä välineet, jotka luotiin hyvinkin satunnaiselta pohjalta ad hoc periaatteella. Innovatiiviset rahoitusvälineet, ei niitä voida pitää minkään, minkäänlaisena budjettivarojen korvikkeina – ja Euroopan talousarvion korvikkeena, vaan ne ovat lisäyksenä sille, lisänä Euroopan unionin talousarviolle. Varsinkin kun otetaan huomioon, mitä tarvittavia rajoitteita unionin talousarviolla on. Unionin rahoitusta täytyy täydentää laajassa mittakaavassa. Näin on mahdollista tehdä vuoteen 2013 saakka. Herra Portas on valmiina ehkä tekemään nyt yhteenvedon minun puheenvuorosta. Ei, hän ei olekaan paikalla. Voi pahus. Ja Ähm, Kiitoksia paljon, herra Maistata. Nyt teillä on 10 minuuttia aikaa pitää oma alustuspuheenvuoronne. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät edustajat, kiitokset kutsusta tulla tänne. Minulla olisi kolme alustavaa elementtiä, jotka kaikki tunnetaan esittelijä muistutti niistä valtavat investointitarpeet tulevina vuosina. Komission arvio täällä mainittiinkin, siis investointitarpeet, jos halutaan soveltaa Eurooppa 2020 strategiaa. Nämä investoinnit ovat noin 3000 miljardia euroa Pelkästään Euroopan laajuisille kuljetus- ja liikenneverkostoille tarvitaan 500 miljardia euroa. Valtavia tarpeita siis. Toinen lähtökohta, jonka tunnemme kaikki, ovat budjettirajoitteet. Kansalliset budjetit jäsenvaltioissa ovat konsolidointivaiheessa tällä hetkellä, eivätkä moni, monetkaan täällä odota suuri, suuria muutoksia kasvusuuntaan EU-budjetissa. Sitten kolmanneksi pankkisektorin rahoitus on äm, rajallinen pitkällä tähtäimellä ainakin, joissain jäsenvaltioissa pankkisektori ei täysin ole vielä tervehtynyt. Uudet varovaisuussäännöt, jotka ovat oikeutettuja, mutta nämä Basel kolmosen säännöt vaikuttavat varmasti siihen, että on vaikeampaa myöntää pitkäaikaisia lainoja ja rahoitusta. Kun pyritään löytämään sellaisia muotoiluita, joilla saisimme enemmän aikaan investointeja ehkä pienemmillä budjettisummilla tai samankokoisilla budjettisummilla. Näistä ajatuksista olemme päässeet ajattelemaan yhteisiä instrumentteja komission – Euroopan investointipankin välille. Tässä musiikkiterminologiaa jatka jatkaakseni, eli nelikätisesti soittaisimme, jotta sointi olisi moniäänisempi. Nämä yhteiset instrumentit koska tarvitaan tällaisia. Meillä on sellaisia hankkeita, joiden sisäinen tuottoaste on hyvin matala tai jopa negatiivinen. Hankkeet, jotka ovat kuitenkin hyvin kannatettavia, mutta niiden tuottoaste on liian heikko. Ja siksi tarvitaan edelleenkin tukijärjestelmiä. Kaikkia tukia ei kannata kuitenkaan poistaa infrastruktuurihankkeelta esimerkiksi EU-budjetista. Sitten toisesta äärilaidasta löytyy hankkeita, joiden tuotto-odotukset ovat korkeammat ja niissä ei ole suuria riskejä. Kaupalliset pankit voivat rahoittaa näitä, mutta näiden kahden ääripään välillä on paljon sellaisia hankkeita, joiden kannattuu, kannattavuus voi olla aikaa rajallinen, ne voivat olla aika riskaabeleja, ne eivät ole ikään kuin pankitettavissa meidän terminologiamme mukaisesti. mutta ne ovat välttämättömiä, välttämättömiä Euroopan tavoitteiden saavuttamiseksi. Eli tämä niin sanottu keskiluokka on juuri niitä hankkeita, joissa tarvitsemme näitä yhteisiä toimia. Tällainen rajallinen EU-budjetti voi antaa sellaisen vipuvaikutuksen, jonka avulla näistä hankkeista tehdään rahoituksellisesti elinkelpoisia. Meillä on niin kutsutut kolme Jiitä, Jessica, Jasper ja Jeremi. Nämä. Sitten meillä on RSFF, tämä riskinjako, rahoitusväline ja äh, tutkimushankkeiden yhteinen rahoitus ja sitten LGTT, lainan takuinstrumentti loan guarantee instrument for 10T projects. Ja sitten tässä esimerkiksi uusien infrastruktuurien käyttöönotossa ensimmäiset vuodet ovat niitä suurimman riskin vuosia. Tässä muutamia esimerkkejä meidän ehdotuksistamme. Esimerkiksi tämä tutkimuksen RSFF-mekanismi tai väline – niin tähän mennessä voin kertoa jo, että me olemme allekirjoittaneet lainoja 6 miljardille 300 miljoonalle eurolle. Sillä investoidaan 16 miljardin ja risat mm, investointitutkimuksessa ja tämän kustannus oli EU-budjetissa yhteensä vain 380 miljoonaa. Eli budjettivaikutus loppujen lopuksi on aika pieni, mutta kerrannaisvaikutus on hyvin merkittävä, koska tästä hankkeesta tulee elinkelpoinen ja näin sille saadaan muutakin rahoitusta. Mitä tulee sitten tähän liikenne T-verkkoon, olemme tämän mekanismin avulla tukeneet investointeja liikenteen ja kuljetusten alalla yli kahdella miljardilla eurolla ja sen budjettivaikutus oli vain 140 miljoonaa. Ymmärrätte, että tässä on merkittävä kerrannaisvaikutus. Se on hyvin merkittävä, vaikka budjettivaikutus onkin pieni, ja se on hyvin tärkeää tulevien rahoitusnäkymien kannalta laajentaa tällaisten mekanismien käyttöä. Mielestämme meidän pitää pitää kiinni tietyistä periaatteista Tietenkin yksinkertaisuus on hyvin tärkeää. Joka kerran ei tarvitse pyörää uudelleen keksiä komission kanssa. Toivomme myös, että saisimme sellaisia malleja syntymään, jotka olisivat suhtkot standardoituja, äh, helposti ymmärrettävissä käyttäjien taholla ja myös näkyvämpiä Euroopan kansalaisten silmissä. Toinen periaate mielestämme on tärkeää kannustaa sellaista järjestelmää, jossa uudelleen käytetään näitä varoja, jälleen käytetään varoja, koska se vahvistaa vipuvaikutusta. Jos varat ovat hyvin, on hyvin käytetty, ne voidaan käyttää uudelleen uusien hankkeiden rahoitukseen. Ja sitten vielä tärkeä elementti, mielestäni on tutkittava katalysaattorivaikutusta. Euroopan investointipankki on aika hyvässä asemassa houkutellakseen muilta rahoituslaitoksilta varoja tämän tyyppisiin hankkeisiin ja toimintaan. Euroopan investointipankki eh, ihan perustamissopimuksen mukaisesti on tilintarkastustuomioistuimen valvonnassa heti, kun se käyttää ensimmäisen euronsa EU-budjetista. Kyseessä ei ole siis mikään toimivallan delegaatio ilman, että sillä olisi, siihen tulisi mitään valvontaa. Heti kun käytämme mekanismia, jossa otetaan Euroopan unionin budjetista pienikin summa, joudumme Euroopan tilintarkastustuomioistuimen valvonnan alaiseksi. Jotta pitäisin kiinni puheajastani, niin muutamin sanoin vastaisin esittelijän esittämiin kysymyksiin näistä mm, hanke joukkovelkakirjalainoista, hankebondeista. Kuten komissaari Lewandowski sanoi aivan oikein, tämä ei liity mitenkään eurobondeihin, ei millään tapaa eurobondeja, mm, kun ajatellaan, ajatellaan joukkovelkakirjojen liikkeelle laskua ja niiden merkintää. Mm, tässä kyseessä on joukkovelkakirjalainet, jotka liikkeelle laskee tällainen hankeyritys. Ajatuksena on se, että kun otamme huomioon budjettirajoitukset, pyrimme houkuttamaan yksityistä rahoitusta ja nimenomaan tällaiset pitkän tähtäimen investointiyritykset, eläke- ja vakuutuslaitokset voivat houkutella tällaista investointia – mutta ne voivat laskea liikkeelle vain tietynlaisia joukkovelkakirjalainoja. Niillä pitää olla tietty luottoluokitus ja muun mm. muassa A tai AA voidaan vaatia niiltä. Eli hanke joukkovelkakirjalainat ovat obligaatioita tai bondeja, jos hankkeen laadun mukaan ne luottoluokiteltaisiin niillä olisi luottoluokitus vain B, mutta kun ne eritetään, eriytetään tästä hankkeesta, ne voivat saada A- tai AA-luottoluokituksen. Kun ne lasketaan liikkeelle, institutionaaliset investoijat voivat niitä hankkia ja tähän vaiheeseen tulevat mukaan Euroopan investointipankki ja Euroopan komissio. Tämä voi tapahtua monessakin muodossa, enkä aio mennä yksityiskohtiin tässä, mutta tämä niin kutsuttu junioriosio, joka voi olla vaikka jonkinlainen jälleen lainausmekanismi eh, Euroopan investointipankista, se voisi kattaa tämän seniorilainaosuuden. Ja tämä olisi EIBn ja komission yhteinen hanke. Tässä voisi komissio antaa tietyn budjettiosuuden eh, takuusummana näille joukkovelkakirjoille. Ja joka tapauksessa Euroopan budjetin sitoumus olisi hyvin rajallinen. Eli kysymys ei ole siitä, että luodaan äh, jonkinlainen kiintiö, vaan se maksimo, maksimisumma, joka sitoutetaan EU-budjetista, on määrätty heti alusta pitäen ja se on rajallinen. Suuressa osassa hankkeita tätä ei tultaisiin edes käyttämään, vaan se palaisi EU-budjettiin. Mutta joka tapauksessa sen yläraja on määritelty alusta pitäen sen katto. Ja EIP kantaisi sitten tämän residuaaliriskin, joka siihen liittyisi. Tässä hyvin lyhyesti yhteenvedettynä hankejoukkovelkakirjojen ajatuskuvio – Pyritään siis houkuttamaan infrastruktuurihankkeille yksityistä rahoitusta. Kiitän puheenjohtaja. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Kiitoksia, herra pääjohtaja. Hyvänen aika. Pääjohtaja halusi soittaa myöskin pienoa jopa nelikätisesti. Tämä on suorastaan hämmästyttävää. Kai tässä on nyt pakko lisätä vielä yksi instrumentti, eli rumpu, peltirumpu. Meidän täytyy ryhtyä rumpua lyömään, että meidän argumenttimme todellakin saadaan kuuluviin instrumenteista, kun oli puhe. Ensimmäisen puheenvuoron saa Franz Engel. Kiitoksia puheenjohtaja. Sellainen vaikutelma syntyi, että tässä on tulossa yhä sinfonisempaa. Ja sikäli ensi kerralla ehdottaisinkin, että me kokoontuisimme jossain konserttisalissa tai sen tyyppisessä. Tämä musiikillinen ilmapiiri ehkä ei muuten toteutuisi. No, innovoivasta rahoituksesta viime kerralla, kun keskusteltiin ulkosadoitteen ministereiden laatimasta perussopimusluonnoksesta vuonna 1953 ajateltiin, sehän oli yhteisö eikä mikään unioni, että sitä rahoitettaisiin mukaan lukien myös omia, omia velkakirjoja liikkeelle laskemalla. Kun puhutaan hanke, obligaatioista, euro obligaatioista, miten niitä kutsutaankin, jo 57 vuotta on aivan selvää, että jostain tavalla politiikan rahoittaminen edellyttää myös rahoitusta ilmeisesti nyt sitten törmätä vaikeuksiin tässä vaiheessa, koska useaan otteeseen on kyse hyvin vaihtelevista luvuista. Komission jäsen Oettinger tässä samassa valiokunnassa totesi meille, että hämät omat arvionsa omista aloistaan, energia, verkot ja niin päin pois. 2020 edustaa investointia, joka olisi 200 000 miljardia euroa. Ja nyt täällä puhuttiin kolmesta miljardista. Onko se nyt se miljardi, triljoona tai mikäli ranskaksi, mutta kuitenkin kolme miljardia että voitaisiin EU 2020 toteuttaa. Aika isossa summista on kyse kuitenkin. Jos olisi kyse 200 miljardista vuosittain pelkästään näitä investointeja, kun talousarvio on muuta luokkaa. Minä näen tässä periaatteellisen ongelman. Nimittäin on tulossa, kuten nytkin on jo, paljon sitoumuksia ja maksuja, mutta ilman minkäänlaisia menettelyjä tai parlamentaarista valvontaa tarkkaan ottaen. Ennen pitkää siitä tulee demokraattisen oikeutuksen ongelma. Ymmärrän hyvin tämän syyt ja miksi tätä näin hoidetaan, mutta – se vie kuitenkin johtaa vastuunkannon ongelmiin tai läpinäkyvyyden ongelmiin ennen pitkään. Totta kai täytyy sietää, kuinka kauan näin tehdään. Nyt tehdään näin kuitenkin sitä syyttä, että jotkut piirit Euroopan unionissa vastustavat henkeen ja vereen tätä, että yhteisövaroja lisättäisiin, jotta voitaisiin sitten tarjota meidän politiikkamme toteuttamiseen. Ja hekin haluavat kuitenkin toteuttaa. Sananen vielä näistä hankekohtaisista joukkuvelkakirjalainoista. Ei mitenkään isänmaan rakkauden syystä, vaan ihan järkevistä syistä. Minä olisin sillä kannalla paremminkin, että me keskustelisimme ilman tunteita euroobligaatioista, joiden korot olisivat alhaisemmat kuin minkä tahansa velkakirjan. Kun ajattelee, että liikenne laski ja ottaa myös huomioon markkinoiden likviditeetin. Eikä olisi tällaisia kriteereitä olemassa muiden kohdalla kuin olisi euroobligaation kohdalla, kuten herra Maista totesi puolesta näistä hankekohtaisista kohtaisista eurovelkakirjalainoista, niin hyväksyttäisiin korkeampi korko puolestaan kuin olisi euroobligaatioissa, koska on kyse nimenomaan hankkeen laadukkuudesta, joka lähinnä sen tuoton määrää. Kuten huono saks, saksalla sanotaan, että se on alaoptimaalinen. Minä kyllä toivoisin, että ajateltaisiin tätäkin tapaa, jolla loppujen lopuksi vältettäisiin puheet korkearvoisimmista obligaatioista. Kiitos. Ja danke Frank, das war... Kiitoksia. Puhuit hiukan liian pitkiin, pitkään. Seuraavaksi Ivailo saa neljä minuuttia sosialistiryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin lämpimästi kiittää pääjohtaja Maistatia hänen alustuspuheenvuorostaan. Toistaiseksi Euroopan investointipankin toimiin on voitu suhtautua hyvinkin myönteisesti. Tarvitsemme nyt kolmen tyyppistä mukaan tuloa ja kolmen tyyppistä rahoitusapua rahoituslaitoksille. Ensinnäkin hankkeet, jotka ovat kaupallisesti elinkelpoisia, mutta jotka tarvitsevat valtavia, valtavan suuria alustavia investointeja – EIPllä ja rahoituslaitoksella on eri välineitä, joilla voidaan antaa tällaisia suopeita, suopein ehdon varustettuja lainoja. Toiseksi haluaisimme, että Euroopan investointipankki ja muut rahoituslaitokset pystyisivät houkuttelemaan yksityisiä sijoittajia mukaan. Eurooppalaiset hankeobligaatiot voisivat toimia tässä hyvänä esimerkkinä, kuten pääjohtaja Maista totesi. Kolmanneksi me, meidän pitäisi pohtia tukiaisia Euroopan unionin talousarviota ja sen käyttöä. Hankkeet eivät kata pelkästään osittain riskiä, vaan niin ikään ne toimivat yhteistyössä julkisten varojen kanssa, julkisen rahoituksen kanssa – hankkeiden toteuttamiseksi. Kun otetaan huomioon, miten valtavan suurista hankkeista on kyse esimerkiksi energia- energiastrategian toteuttamiseksi ja tutkimus- ja tuotekehitys ja liikenneverkot ja niin poispäin, kyse on valtavan suurista määristä rahaa. Ja kun pohditaan yksityisiä investointeja ja niiden houkuttelemista ja kannustimien antamista yksityiselle sijoittamiselle, meidän pitäisi riittävästi käyttää julkista rahaa riskien kattamiseksi. Uskoakseni meidän pitää pohtia paljon innovatiivisemmin kuin toistaiseksi, jotta yksityistä rahaa saadaan julkisen rahan oheen. Kiittäisin lämpimästi maistatia, koska hän on omaksunut erittäin selkeän ja asianmukaisen pankkialan lähestymistavan. Eihän Euroopan investointipankki voi ottaa omalle kontolleen kaikkia riskejä, mutta sitten huomata täytyy löytää vielä lisää ratkaisuja kysymykseen, kuinka paljon rahoitusta voidaan antaa hankkeiden rahoittamiseen. Nyt meidän täytyy pohtia hyviä käytänteitä ja miten voidaan paremmin julkisella rahalla saada vastinetta ja kerrannaisvaikutuksia ja voidaan pohtia erilaisia rahoitusratkaisuja – ja erityyppisiä veroja, esimerkiksi tällainen finanssialan koskettava vero ja niin poispäin. Mutta nämä eurobond velkakirjat, niistä toteaisin kaikilla kunnioituksella, että ei niillä kaikkia ongelmia voida ratkaista. Toivottavasti EIP löytää muitakin ratkaisuja niihin ongelmiin tai haasteisiin, joita meillä on edessämme. Tuen voimakkaasti ajatusta käyttää näitä karttuvia rahastoja hyväksi, niin että samaa rahaa voidaan käyttää uudelleen ja uudelleen hyväksi pankin toiminnassa. Tämä on hanke, johon Euroopan parlamentikin täytyy ottaa kantaa. Uskon lisäksi, että meidän täytyy meidän syvemmän tähän keskusteluun ja ottaa huomioon eri ehdotukset, joita EIP on tehnyt. Kuitenkaan ehdotukset eivät riitä, mikäli halutaan päästä Euroopan unionin tavoitteisiin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kiitos. Kiitoksia. Nyt äh, meidän pitäisi toimia erittäin kurinalaisesti, koska minulle kerrottiin juuri, että komission jäsenen täytyy poistua paikalta. Hänellä on vielä viisi minuuttia aikaa, tai ehkä vähemmän kuin viisi minuuttia. Mutta ehkä hän voi nyt puhua tässä välissä sitten Karl hänen jälkeensä. Olen nyt pahoillani, mutta haluaisin yhden kommentin kuitenkin sitä kuitenkin huomioon teidän huolenne. Muistan, että, että vuosi sitten, kun niin kutsuttu rahoitusvakausväline synnytettiin, niin eniten kannettiin huolta siitä, miten tässä olisi tukena talousarviomme kauppa tase vaikeuksiin 60 miljardia euroa ehkä. Ja nyt ainakin nähtävissä, että se on nyt ohi. Maksutase kyllä säilyy sellaisenaan, mutta nyt tämä pysyvä elementti menee hallituksen väliseen suuntaan. parlamentin sinulle mukana. Muistan hyvin teidän murheenne silloin ja keskustelut muistan hyvin, että että oli sellainen vaara olemassa silloin. Nyt on kyse jostain jokaisen muusta. Ja väistämättä näissä rajoissa, kun tiedetään, minkälainen kuilu on lähinnä energia, perusrakenteessa ja liikenteessä, mutta myös innovaatioita rahoittamisessa, missä on odotettavissa tällaisia rahoituslähteitä ja niin, että voidaan rohkaista myös yksityistä investointia, mutta olen samaa mieltä tämän periaatteen kanssa, jonka pääjohtaja Maisto totesi, että se, se, että asetetaan katto etukäteen talousarvion osuudelle, kuten tästä on nyt keskusteltu myös parlamentissa, että takurahasto saa lisää aikaa ulkoitusta, luotoitusta varten, investointipankkiin mukaan lukien. Takurahasto näkseni tarvitsee vain noin 9 prosentin verran talousarviota, eikä sen enempää verrattuna siihen, mitä EIP luotottaa Euroopan ulkopuolella. Tämä se, että etukäteen riskille pannaan rajaa, on yksi tärkeä periaate, ettei tule tappioita niin kauheasti. Tämä on olettamus sille, että talousarviosta jotain otetaan ja edellytys myös innovatiivisille välineille. Siinä olen kyllä teidän kanssanne yhtä huolestunut. Nyt on kyse myös demokraattisesta legitimoinnista, valvonnasta ja niin päin pois ja niin edelleen. Kiitos vielä teille. Ja nochmal herzlichen Dank, äh, dass Kiitoksia paljon siitä, että olitte täällä tänään herra komission jäsen. Me jatkamme eteenpäin keskustelua keskustelussa ja Karl Haglund puhuu seuraavana. Uh, first of all, allow me to... Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen herra maistaattia, etten päässyt heti hänen puheenvuoronsa alkuun tänne. Jouduin menemään ekonvaliokuntaan äänestämään. Liberaaliryhmä suhtautuu myönteisesti tähän aloitteeseen. Olemme omissa ajatuksissamme ja suunnitelmissamme laatineet vision, joka on hyvin lähellä teidän näkemyksienne. Siksi suhtaudumme hyvin myönteisesti keskusteluihin tämän ajatusrakennelman ympärillä. Muutamia kommentteja. Ensinnäkin, mitä tulee herra Kofinin huolenaiheeseen, se on aivan oikein, että emme voi tällä instrumentilla kaikkia haasteita ratkaista, mutta ei se sen tarkoitus olekaan. Tämä on yksi elementti ja on käytettävä paljon eri elementtejä, jotta voimme kaikki rahoitusvaikeudet ylittää. Mutta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ei pidä vesittää investointipankin mm, tarkoitusta ja tehtävää niin kauan kuin se on investointipankki, niin se tietenkin rajoittaa sen käyttötarkoitusta hiukan, mutta tämä malli, joka meille esiteltiin, on hyvin älykäs ja mahdollistaa sen, että voimme käyttää investointipankkia siihen, että kenties voimme kerätä hyvinkin suuria pääomia hankkeille. Poliittinen ulottuvuus Tästä on tietenkin tämä varojen jako, joka tällä mekanismilla syntyy. Kyseessä ovat suuret hankkeet ja niin ollen suuret poliittiset intressit myös. Ja kysymys onkin, miten, kuka ja missä tekee, tehdään päätöksiä siitä, missä näitä instrumentteja voidaan käyttää. Se voi aiheuttaa poliittisia keskusteluja, jopa ristiriitatilanteita Tätä haluamme vielä kehitellä. Tiedämme kaikki, miten Euroopan investointipankki tänä päivänä käyttää tällä hetkellä olemassa olevia instrumentteja ja miten ne on kohdennettu, eikä meillä ole sinänsä se, niiden kanssa mitään ongelmia. Mutta jos nyt ryhdymme käyttämään näitä uusia innovatiivisia instrumentteja, missä ne valinnat tehdään, siitä voi tulla hyvin poliittista mm, luonteeltaan. En tiedä, onko pääjohtajalla tähän jotain sanottavaa. Olisi mielenkiintoista kuulla kommentteja. Lyhyesti vielä siis olemme myönteisiä tämän hankkeen suhteen ja odotamme mielenkiinnolla yksityiskohtaisia keskusteluja aihepiiristä. Kiitän. Kiitoksia. paljon. Nyt Helga, ole hyvä. I would like to thank the... Minä haluaisin kiittää eip alustuksesta. Minäkin noin yleisesti ottaen olen kyllä tällaisen välineen puolella – kun on kyse hankekohtaisista joukkovelkakirjoista. Tiedämme, että velkakriisi äärilaidoilla Euroopassa on raskas. Toisaalta on myös olemassa tarvetta saada aikaan kestäviä pitkän aikavälin investointeja. Tarvitaan uusia mielikuvituksellisia välineitä, jotta meillä olisi mahdollista investoida. Mutta minulla olisi kaksi kysymystä. Minulle ei käynyt aivan selväksi, missä määrin tässä on luototusta ja missä määrin ö, avustusta tässä joukkovelkakirjan puolesta. Täällä minä olen. Toinen kysymykseni, miten hoidamme seurannan EIP kohdalla, kun ajatellaan, että sillä on aika huono menneisyys, kun ajatellaan yksityisen pääoman käyttöä? Näihin konkreettisiin kysymyksiin haluan vastauksen. Richard. Richard, ole hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää pääjohtajaa hänen alustuksestaan ja haluan vakuuttaa hänelle, että ryhmäni nimessä voin todeta ryhmäni olevan erittäin suopea sen suhteen, mitä EP tekee. Investoinnit rajat ylittävien tai eurooppalaisten infrastruktuurien osalta on yksi seikka, jonka suhteen voidaan todeta, että jotkut hankkeet ovat sellaisia, että ne eivät oikein kiinnosta kansallisia tai yksityisiä rahoittajia. Yksi syy tähän saattaa olla esimerkiksi investoinnin koko tai se, että mukana on liikaa riskejä. Te todennäköisesti olette valmiita tukemaan hankkeita, mikäli pitkällä aikavälillä Tällä hankkeella on arvoa Euroopan unionin talouden kannalta, mutta minä haluaisin hieman paremmin ymmärtää koko tätä prosessia ja sitä, miten veronmaksajien varoja suojellaan. Kaksi seikkaa. Takaisin kysymystä. Kuinka te arvioitte hankkeita ennalta? Minua kiinnostaa menojen laatu, ja Karl Haglundkin kysyi, miten te priorisoitte hankkeita, koska eihän kaikkea voi tukea. Minkä prosessin avulla te tarkastelette sitä, mikä on hankkeen laatu ja mitä hankkeita pidetään prioriteettihankkeina, mitä rahoitetaan, mitä ei. Ja toinen kysymys, miten Euroopan veronmaksajan etuja suojellaan turhilta riskeiltä tai altistumiselta turhille riskeille? Kiitos. Kiitoksia paljon. Pääjohtaja Maistat saa kyllä vastata, mutta minun ajatukseni on se, että me asetamme prioriteetit ja hän sitten varmistaa, että rahoitusta löytyy. No, ehkä tämä on hieman rautalangasta väännetty äh, vastaus, mutta tähän suuntaan ainakin pitäisi ainakin mennä. Muuten meillä on ensimmäisen ongelma, johon Frank Engel viittasi, eli siihen, että demokraattista valvontaa ei ole. Tämähän on päivän selvä juttu. Jyrgen Kluutte seuraavana. Kiitos Jutta. Oman ryhmäni nimissä haluaisin todeta, että olemme voimakkaasti puhuneet eurobondien puolesta – nämä projekti- tai hankejoukkovelkakirjat ovat kyllä mielenkiintoinen asia nekin, mutta niiden suhteen ei voi vielä ottaa kantaa. Eurobond joukkovelkakirjat olisivat erittäin hyvä rahoituksen lähde. Meidän täytyy pohtia tarkemmin vielä koko tätä kysymyskenttää, jotta lopullisen kantamme voimme muodostaa. Mutta periaatteessa katson, että juuri tähän suuntaan meidän pitäisi mennä. Tätä me tuemme. Ja kun on kyse uusista rahoitusvälineistä, haluaisin tuoda kuvan mukaan hieman erilaisen lähestymistavan, joka voitaisiin ottaa huomioon silloin, kun muokataan uusia rahoitusvälineitä. Useat ihmiset, jotka toimivat tasolla, ovat ottaneet minuun yhteyttä ja kritisoineet sitä tapaa, jolla valvonta hoidetaan silloin, kun EIP antaa rahoitustaan vaikuttaa siltä, että ainakin joillakin alueilla käytännön tasolla katsotaan, että rahat voitaisiin käyttää paremmin niiden ihmisten toimesta, jotka hanketta toteuttavat. EIPn valvonta ei välttämättä ole kunnossa, näin olen kuullut sanottavan. Ehkä tämä voitaisiin ottaa huomioon silloin, kun uusia rahoitusvälineitä ryhdytään luomaan, eli valvonta kuntoon. Toinen seikka ja samalla viimeinen kommenttini on se, että minun nähdäkseni EIP, kun se toimii kolmansissa maissa, sehän on investointipankki ja joskus se toimii kilpailevassa asemassa komission kanssa, koska komissiolla on vahva asema kehitysavun antajana tässä herää kysymys, miten voidaan varmistaa se, että EIP ei ikään kuin toimissaan astu komission varpaille, kun komissio antaa samalla omaa kehitysapuaan. Miten voidaan varmistaa, että nämä kaksi toimia eivät toimi toisiaan vastaan? Ehkä rahoitusvälineiden määrittelyn yhteydessä voitaisiin tämäkin kysymys ottaa huomioon. Kiitos, Jyrgen. Sitten Nikitsa vielä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Haluaisin ryhmäni puolesta sanoa, että tämä on aivan loistava ehdotus ja vaikuttaa koko asian historiaan jo äh, johtaja Delors ehdotti tätä aikanaan. Minä olin silloin rahoitusalalla töissä ja me silloin komission puheenjohtaja Delorin ehdotusta seurasimme, mutta se hukkui jonnekin Brysselin byrokratiaan. No nyt sitä elvytetään taas uudelleen. Periaatteessa tämä on todella hyvä instrumentti, mutta siihen liittyy niin paljon kysymyksiä. Me mobilisoimme Tällä institutionaaliset investoijat, kuten herra Maistat sanoi, miksi emme voisi mobilisoida myös yksityistä sektoria? Miksi kyseessä ovat vain institutionaaliset investoijat? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymys, nämä hankkeet, ovatko ne jotenkin rakennerahastohankkeiden lisäksi ja yläpuolella – kuka tekee aloitteen näistä hankkeista. Sanotaanko vaikka, että julkis-yksityishankkeessa joku on vetovastuussa, niin sanottu omistaja, hankkeen omistaja. Kuka tässä on omistajana? Ajatuksena varmasti on ollut nämä äm, yritysbondit. Meillähän on niistä ollut kokeilu. Onko tässä jotain rinnakkaisuutta, yhtäläisyyttä? Näettekö sitä? Se, mikä todella on innovatiivinen aloite, on juuri tässä tämä ajatus. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Herra pääjohtaja, haluatteko te nyt vastata näihin kysymyksiin? Merci, madame la présidente. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia, parlamentin jäsenet, kysymyksistänne. Lähdetäänpä herra Engelin kommentista. Summat vaikuttavat suurilta totta kai, mutta täytyy ymmärtää, että suuri osa investoinnin voidaan rahoittaa varsin hyvin myös yksityiseltä sektorilta, koska se on riittävän kannattavaa energia-alalla varsinkin. Suurin osa investoinneista voidaan rahoittaa myös niin, että mukana on suuria sähköjakeluyrityksiä, joilla on hyvä pääsy pääomamarkkinoille. Mutta haluaisin vielä tähdentää ja tässä viittaan herra Kalfinin tekemään erotukseen. Jos ajatellaan projektikohtaisia hank- hankekohtaisia joukkomerkinnallisia niin liittyy tiettyihin hankkeisiin, jotka ovat hiukan sen väliputoajia. Ennen kaikkea on kyse hankkeista, jotka johtavat riittävään tuottoon, jotta sitten se palvelisi joukkovelkakirjalainoja. Siis hankkeiden täytyy olla riittävän kannattavia. Mutta sinällään siellä on kuitenkin liian korkea riski olemassa, jotta voidaan ajatella, että hankkeyritysten saisi sellaisen luokituksen niin, että obligaatioita ostaisivat myös niin kutsutut institutionaaliset sijoittajat, ennen kaikkea on kyse yksityisistä yrityksistä, eläkerahastot, vakuutusyritykset, jotka etsivät pitkäaikavälillä sijoitusta, mutta laadukkaita sijoituskohteita. Toisin sanoen täytyy tehdä tämä selväksi, että hankekohtaiset joukkovelkakirjat eivät ole mikään ihme ratkaisu, eikä se rahoita kaikkia hankkeita. Mutta joissakin hankkeissa, jos tulee riittävää tuottoa, esimerkiksi maksullinen moottoritie, jos riittävästi voidaan kerätä maksuja, niin että voidaan jotenkin saada tuottoa velalle, niin sitä voidaan rahoittaa nimenomaan tällä keinolla. No, palataanpa sitten vielä Rova Ryppelin kysymykseen, joka onkin ihan fiksu. Toisin sanoen kyseessä on tietyn suuruusluokan hankkeista. Me rahoitamme hankeyritystä. Se voi olla yksityinen, julkinen, sekä vaihtoehto. Se on kuitenkin vastuussa rakenteen toteuttamisesta. Yrityksellä itsellään täytyy olla pääomaa. Me menemme pelin mukaan, siis me ja komissio. Sen ylimenevän osan osalta yritys puolestaan näissä hankekohtaisissa joukovelkakirjalainoissa on mukana ja niitä ostavat sitten institutionaaliset yrit- sijoittajat. Ei ole mitään kiinteää osuutta määritelty, mutta kuitenkin jos ajatellaan että on hanke, joka on 100 miljoonan euron suuruinen, siis 100 miljoonaa euroa mietittäisiin kuluina, niin ehkä pääoma 20 miljoonaa tässä yrityksessä. Me voimme tarjota, siis komissio ja EIP, siivun, joka on parikymmentä miljoonaa, ja näin tämän myötä 160 miljoonaa tarjolle näille sijoittajille. Tämä perustuu siis hyvin selkeästi tähän siivutukseen. Tehdään ero eri siivujen välillä pääoman, tämän meidän tarjoaman siivun ja sitten joukkovelkakirjalainan tarjoaman osuuden osalta. Jos ajatellaan tätä meidän osuuttamme tai tätä perusosaa, niin siinä on erilaisia mahdollisuuksia – Tietenkin siitä voidaan neuvotella ja yhdessä päättää komission kanssa. Voi olla, että esimerkiksi komissio sitoutuu takaamaan tämän siivun ehkä 10 miljoonan, 15 miljoonan verran, tai sitten voisi olla niin, että komissio tarjota toisenlaisen takuun, vaikka vain osittainen ja me kannamme vastuun lopusta EIPssä. On erilaisia vaihtoehtoja, mutta varmaan kuitenkin on se että aivan alusta alkaen me tiedämme, mikä on enimmäiskustannus meidän omassa talousarviostamme, jos menee kaikki hyvin. Tulot ovat paljon pienemmätkin, mutta tiedämme kuitenkin, että tapahtuu mitä tahansa, niin enimmäismenoerä meidän talousarviosta on rajattu jo alusta alkaen. No totta kai ilmeistä on, että ei tässä voi ajatella ihan kaikkia hankkeita otettavaksi näillä välineillä. Ashford kysyi, miten me arvioimme hankkeita. Totta kai me aiomme käytämme niitä normaaleja kriteereitämme. Ennen kaikkea kyse on kolmen tyyppisistä kriteereistä. Ensinnäkin täytyy olla kyse hankkeesta, joka liittyy Euroopan unionin tavoitteen saavuttamiseen. Ei ole kyse mistä tahansa liikennehankkeesta, vaan niistä hankkeista on kyse, jotka on parlamentin neuvoston yksilöimät prioriteettihankkeista. Me kutsumme niitä apukelpoisuuskriteereiksi omassa kielenkäytössämme. No sitten me tarkastelemme myös teknisiä, taloudellisia, rahoitukseen liittyviä näkökohtia selvittääksemme, onko se elinkelpoinen hanke, terve hanke, joka johtaa riittävästi tulon muodostumiseen, joka palvelisi joukkovelkakirjalainaa. Ja sitten kolmas kriteeri puolestaan liittyy ympäristöön ja yhteiskuntaan, sosiaalisiin näkökohtiin. Hankkeyrityksen täytyy kunnioittaa eurooppalaisia määräyksiä sosiaalisissa ja ympäristöllisissä kysymyksissä. Jos vastaamme kyllä kaikkiin kolmeen kriteeriin, niin silloin voimme mennä mukaan hankkeeseen. Se viedään EIPn johdon hyväksyttäväksi, mutta siinä tapauksessa se toimitetaan myös Euroopan unionin komissioon koska voi olla kyse yhteispäätöksestäkin, kun tällaista yhteistä välinettä käytetään kerran. No, jos ajatellaan veromaksajien varoja, niin ne eivät joudu tässä suoraan vaaraan. Veronmaksajien eurot tulevat käyttöön EU-talousarvion kautta, jotta voidaan vain rajoitetusti olla mukana takaamassa lainaa jossa Euroopan unioni on mukana. Veronmaksajien euroja ei käytetä koskaan sen enemmän kuin mistä on päätetty Euroopan unionissa, kun se on val- siis talousarvon viranomaisena tehnyt päätöksiä. Jos kaikki menee hyvin, niin siinä käytetään vielä vähemmän veronmaksajien euroja, koska siellä on kuitenkin katto määrätty ja sitten se mikä jää käyttämättä palautuu talousarvioon. Herra Flyt otti aivan oikein esille myös seurannan. Totta kai meidän täytyy niitä seurata, mutta kuten tässäkin on kyse tietyn suuruusluokan hankkeesta, tässä vastaa myös Ruva Tryppelille, ei ole mitään välikättä rahoituksessa. Tästä on keskusteltu jo aikaisemminkin Euroopan parlamentissa – Nimittäin kun on kyse pienemmistä hankkeista ja jossa on välikäsiä mukana, niin totta kai siinä on valvontaongelmia mahdollisesti siinä, miten varoja viime kädessä käytetään. Tässä kiistatta on päästy eteenpäin, mutta edelleen se on hankalaa. Nyt on kyse suuruusluokaltaan toisenlaisista hankkeista ja me rahoitamme suoraan ilman välikäsiä. Toisin sanoen me voimme paljon suuremmin myös valvoa varojen käyttöä. Myös rahoitussopimuksessa on hyvin selkeät säännöt raportoinnista, kun varoja käytetään. Tässä rouva puheenjohtaja jonkin verran vastauksia parlamentin jäsenille. Ja, vielen dank. Ich hoffe, ich hoffe. Kiitoksia paljon. Toivon, että asiat ovat nyt paljon selvempinä meidän kaikkien päissä. Onko jollakin vielä kysyttävää? Raimar, ole hyvä. Kiitoksia, herra pääjohtaja. Ilomielin kuulin teidän sanovan nykyisistä rahoitusnäkymistä sen, että pilottihankkeet tutkimuksen, pk-yritysten ja infrastruktuurien suhteen – on voitu hyvin rahoittaa investointipankin ja Euroopan unionin talousarvion kautta, ja että tämä kehitys on ollut erittäin myönteistä. Pilottihankkeet ovat onnistuneet, ja että tätä mekanismia halutaan laajentaa ja pidentää sen kä- käyttöä. EIPn kaikki toimet eivät ole olleet kovinkaan suosittuja, erityisestikin kun tarkastellaan nykykehitystä ja sitä, miten nyt on keskusteltu siitä, miten toimia kolmansissa maissa pitäisi kehittää päättää ja miten suhtaudutaan rahoitukseen, jota annetaan kolmansien maiden hankkeille liikenneinfrastruktuureista ja energiaverkostoista on mainittu, että valtavan suuria investointimääriä tarvitaan ja että yksityisenkin sektorin täytyy tehdä osuutensa silloin, kun se on mahdollista, mutta että olemassa joitakin aloja, joilla julkista rahaa ja EP-rahoitusta pitäisi käyttää, koska muutoin nämä hankkeet eivät toteudu, koska riittävästi ei ole tuotto mahdollisuuksia, jotta yksityinen sektori tulisi mukaan. Mitä tulee sitten sitoumuksiin Euroopan talousarviossa energiaverkostojen ja liikenneinfrastruktuurin suhteen. Katsotteko te, että EP voisi tulla voimakkaammin mukaan näiden rahoittamiseen? Tack, fru ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Minä ihmettelen, en ymmärrä, jos kolme tuhatta miljardia euroa – se on isompi summa kuin mitä minä pystyn käsittelemään ja ymmärtämään. Mutta minä kyllä ymmärrän maataloutta ja maaseutua ja taloutta ja ymmärrän olevani aika realistinen näissä asioissa. Minä pidän Jeremi hankkeesta aluepolitiikasta. Se on toiminut, toiminut hyvinkin. Miksi me emme pyri löytämään vastaavaa järjestelmää maatalouspolitiikan budjetissa – on tänä päivänä suuri tarve ympäristöinvestoinneille. Tarvitaan investointeja siihen, että nostetaan tuotantotasoa, intensiteettiä, jotta voidaan syöttää 9 miljardia ihmistä. Tällä hetkellä maailmassa on noin 7 miljardia. Haluaisin ehdottaa, että me tekisimme vastaamaan, vastaavan kuin Jeremi maatalouspolitiikkaan. Sen nimi voisi olla vaikka Jeriko, jotta senkin nimi alkaisi Jillä. Minusta tämä olisi paljon parempi asia. Minusta me katsomme liian yksisilmäisesti tätä tukipuolta kun puhumme maatalouspolitiikasta, aivan kuin maatalous olisi aina tehotonta ja tuottamatonta. Ei sen niin tarvitse olla. Ja mielestäni on aivan väärin, että me lähdemme siitä, että maatalous on se elinkeino Euroopassa, joka ei selviä äh, ja sen pitää saada lainoja ja tukia. Minusta meillä voisi olla paljon pieniä investointeja jolloin maataloustuottajat pitäisivät sitä paljon parempana. He saavuttaisivat tavoitteensa, heillä olisi vapaammat kädet ja mieluummin tällaisia luottoja kuin näitä rajallisia tukimuotoja. Kiitos. Isabel, merci. Isabel, ole hyvä. Kiitoksia EIPn pääjohtaja puheenvuorosta. Minä haluaisin palata yhteen vastaukseen, jonka jo annoittekin, liittyen kolmeen kriteeriin hankkeita varten, kun on tätä yhteistä rahoitusta. Totesitte nimittäin, että täytyy olla tuottoa, mutta kuitenkin sen täytyy olla myös houkutteleva, jotta saadaan yksityistä rahoitusta. Puhuitte vakuutuslaitoksista ja eläkerahastoista. No, eivät nekään välttämättä takaa laatua nekään aina, kun ne tekevät sijoituksia. Eikö siitä tule vähän eturistiriitaa, jos ajatellaan, että yksityinen ei sitä halua rahoittaa, eikä pikkuhankkeitakaan, mikrohankkeita, ja sitten siihen jotain välin eturistiriita, että parlamentissa ja komissa puhutaan tärkeysjärjestyksestä ja sitten yhtäkkiä yksityinen rahoitus oikeastaan suuntaa paljon niitä valintoja, joihin me emme voi sanoa mitään enää tässä toisessa vaiheessa keskusteluja. Haluaisin tietää tästä seurannasta enemmän, myös tästä vaarasta, että syntyy eturistiriitoja, kun tärkeysjärjestyksen pannaan näitä, mitä me mietimme ja mitä puoletaan sijoittajat, kun heillä on ehkä erilaisia odotuksia. Tässä minun päässäni on paljon kysymysmerkkejä. Ja, vielen Dank. Ähm, Kiitoksia paljon. Tämä oli minunkin äh, ajatukseni. Miten saamme poliittisen arvion hankkeista ennalta? Tietystikin raho- rahoituksen suhteen täytyy arvioida hankkeita, se on päivän selvää. Mutta no, oli miten oli, meidän täytyy keksiä jotakin. Jöran, ole hyvä. Thank you. Uh, Kiitoksia. Minä tässä keksin yhden jutun. Jokin aika sitten luin Vim Kokkin kertomusta Lissabonin strategian puolivälin arviosta. Vim Kokko on arvioinut Vim tätä strategiatyöryhmänsä työryhmänsä johdossa. Syy, miksi Eurooppa oli jäänyt kilpailussa jälkeen Yhdysvaltojen ja muita kolkkia, oli se, että investointeja ei tehty riittävästi Meillä oli matalin investointitaso Euroopassa silloin. Ja tilanne on tänä päivänä vielä huonompi kuin silloin. Kun tarkastelee uusia lukuja, jotka hiljattain saatiin, niistä osoittautuu, että vuonna 2000 meillä on julkisia investointeja Euroopassa 2,5 prosentin luokkaa BKT-alasta 2015 tämä luku tulemaan todennäköisesti puolitoista prosenttia. Tämä on katastrofaalinen leikkaus julkisissa investoinneissa. Ja tämä on kuitenkin yksi tärkeimpiä asioita, joihin meidän täytyy puuttua. Meidän täytyy lisätä investointien tasoa Euroopan taloudessa. Laadukkaat investointeja tarvitaan, tämä on tietystikin selvää, mutta investointien määräkin täytyy nostaa. Kuinka tämä tehdään? Jäsenvaltiot eivät siihen pysty budjettirajoitteiden ja velkatilanteen vuoksi he eivät halua myöskään, että Euroopan unioni tekee näin, koska poliittista tahtoa ei ole laajentaa Euroopan unionin talousarviota. Ja mitä nyt sitten tehdään? Meidän täytyy keksiä innovatiivisia rahoitusvälineitä. Tämä on päivän selvää. Minun ongelmani on seuraava. Miten me, saadaan, miten me saamme tämän myytyä tämän ajatuksen jäsenvaltioille ja markkinoille? Olemme yrittäneet kyllä luoda julkisen ja yksityisrahoituksen yhteistyöhankkeita Galileo esimerkiksi meni mönkään. Meidän täytyy sanoa muut vakuuttuneiksi. Tässä meillä on edessämme ongelmia. Jotkut jäsenvaltiot sanovat, että tämä on vain yksi tapa lisätä unionin talousarviota keittiön oven kautta. Salamyhkäisesti, salakähmäisesti. Euroopan unionin budjettiin universaalius ja vastuutilvelvollisuus ja niin poispäin otetaan aina esiin. Meillä on erilaisia instrumentteja, joita on myöskin Euroopan unionin talousarvion ulkopuolelta tulee kuin siiniä sateella. Meidän täytyy varmistaa niidenkin vastuu ja tilivelvollisuus ja valvonta. Ja täytyy varmistaa, että kumpikin budjettivallan käyttäjä aivan yhtä lailla toimii avoimesti. Meidän täytyy osoittaa, että tästä on hyötyä myöskin jäsenvaltioille. Herra Maistat, onko teillä mitään ajatusta siitä, miten saadaan tämä myytö jäsenvaltioille ja heidän valtionvarainministerilleen? Savela. Minä en saanut puheenjohtaja vastausta kysymykseeni. Ovatko nämä hankkeet muita kuin ne, jotka katetaan rakennerahastoista? Sillä alue, kehitysrahasto, kohesiorahasto, ne kattavat myös näitä verkostoja. Eli mitä jää ovatko ne niitä, joita, joihin sitten käytetään näitä hanke um, kohtaisia joukkovelkakirjalainoja. Te ette pääjohtaja vastanneet kaikilla kunnioituksella kysymykseeni. Kiitos. Herr Präsident, Ihre Antwort. Herra pääjohtaja, vastauksia kiitos. Euh, merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin herra Bögille sanoisin, että täällä puhumme ainoastaan Euroopan unionin hankkeista ja Euroopan investointipankki on itse asiassa riittävässä asemassa taatakseen rahoituksen muun muassa tällaisilla hankekohtaisilla joukkovelkakirjalainoilla me edelleenkin rahoitamme infrastruktuurihankkeita. Me emme tarvitse lisää henkilöstöresursseja. Voimme toimia tämänhetkisellä henkilöstömäärällä. Olemme osoittaneet, että pystymme lisäämään mm, resurssejamme kriisin myötä. Olemme tämän lisääntyvän tarpeen myötä rekrytoineet lisää ihmisiä, mutta voimme taata infrastruktuurirahoituksen tällä resurssimäärällä. Toinen kysymys on sitten, jos halutaan tehdä toisella tavalla ja, ja lisää ja EUn ulkopuolella. Se onkin toinen keskustelu. Mutta nyt kysymme Euroopan pysymme Euroopan unionin sisällä ja pystymme sen suorittamaan tämänhetkisillä voimavaroillamme. Rova Pulsen. Valitettavasti en voi vastata näihin maataloutta koskeviin kysymyksiin, koska me emme voi tässä puuttua maataloussektoriin. Argumenttina on se, että koska meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, Euroopan investointipankilla ei ole asiaa maataloussektorille. Tämä on perinteinen vastaus, enkä voi muuta tähän lisätä. Rova Zavela haluaisin teille sanoa, että kyllä voimme ajatella tällaista yhdistelmää rakennerahastojen kanssa, kuten on jo laita esimerkiksi näiden kolmen J kanssa Jasper, jossa on tekninen avustus, siinä on rakennerahastovaroja EIPn varojen kanssa. Sitten Jeremi-ohjelma, joka on kohdennettu pk-yrityksille, jossa kysymys on siitä, että rakennerahastoilla muunnetaan pk-yrityksiä. Samoin Jessica-ohjelma äh, kaupunkialueiden uudistamisessa on olemassa siis jo tällaisia yhdistelmiä, jossa EIP, on mukana rakennerahastojen rinnalla ja voitaisiin harkita, että mm, komission mukaan tulo esimerkiksi tällaiseen äh, hankekohtaiseen joukkovelkkirjalaina-ajatukseen. Siinä voisi olla rakennerahasto mukana. Sieltä tulisi rakennerahaston varoista rahoitus näille se voisi olla ihan ajateltavissa. Ja näin voitaisiin käyttää varoja ja käyttää niitä vielä merkittävämmän vipuvaikutuksen aikaansaamiseksi. Rova mm, Dupont esitti aivan relevantin kysymyksen, mutta haluaisin tässä korostaa aluksi sitä, että kyseessä täytyy olla hanke, joka vaikuttaa siihen, että Euroopan unionin painopistealueita ja tavoitteita täytäntöön pannaan ja saavutetaan. Tämä on tietenkin parlamentin ja neuvostonkin ähm, välinen sopimus. Jos kyseessä on hanke, joka on prioriteettihankkeiden listalla, joka on siis yhteisesti päätetty neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä. Tiedämme, että me voimme sitä rahoittaa, koska se on ähm, politiikkatavoitteiden listalla. Tietenkään aina kaikkien hankkeiden yhteys tiettyyn tavoitteeseen ei ole ilmiselvä. Sitten pitää kuitenkin varmistaa, että se on laadultaan riittävää, että se voidaan rahoittaa. Eivätkä nämä hanke joukkovelkakirjalainojen merkitsijät sitä arvioi, vaan se on EIPn tehtävä varmistaa taloudellinen, tekninen ja muu laatu hankkeessa. Ja investoijat ovat tyytyväisiä siihen, että EIP äh, tämän laatuluokituksen suorittaa, koska sillä on siitä äh, pitkän aikavälin kokemus. Eli tämä laatuvalvonta on EIPn käsissä eikä näiden institutionaalisten investoijien käsissä. Sitten vielä lopuksi voin vain olla samaa mieltä siitä, mitä herra Ferm sanoi suurella vakaumuksella. Tämä pitää kutinsa Lissabonin strategiassa – Eurooppa 2020 strategiassa, jos Eurooppa haluaa pitää kiinni paikastaan maailmanlaajuisessa taloudessa, meidän on investoitava lisää tulevaisuuden aloille, innovaatioon, tutkimukseen, kehitykseen. Se on aivan keskeistä tulevaisuudellemme. On löydettävä yhteisiä keinoja. Huolimatta budjettirajoitteista on löydettävä lisää keinoja rahoittaa tulevaisuuden toimialoja. Kiitän. Herr Präsident. Ähm, Kiitoksia kovasti, herra pääjohtaja. No, EIV joutuu vastaamaan monenlaisiin haasteisiin. Jos ajatellaan meidän mielestämme tärkeistä hankkeista, niin ehkä te voitte auttaa meitä löytämään rahoitusta niille. Me haluaisimme saada puolesta jäsenvaltiot myös kelkkaan mukaan me haluamme niitä edistää ja täytyy tehdä PR-työtä näiden hankkeiden puolesta. Täytyy sanoa jäsenvaltioille, että näitä hankkeita täytyy rahoittaa. Tässä on oikea lähestymistapa. Esittelijä saa päättää keskustelun. Kiitoksia kovasti herra puheenjohtaja ja kiitoksia pääjohtaja Maistatille tästä keskustelusta. Me olemme oikeastaan huomanneet, sudenvaliokunnan kokouksissa nyt ainakin tähän mennessä, mitkä ovat talousarviomme reunaehdot. Olemme tajunneet, että on valtavia tarpeita eri pääosastoissa Euroopan unionin komissiossa. Että tässä löydetään uutta rahoitusta viedäksemme eteenpäin yhteisön politiikkaa. Selvää on, että nykyinen talousarvio ei palvele unionita kattaaksemme kaikki menoerät. Ja siksi kaikki komission jäsenet, jotka ovat peräkanaa täällä käyneet, ovat korostaneet, mikä merkitys on tulevaisuudella, tulevaisuudessa EIPllä, varsinkin kun on kyse näistä innovatiivisista rahoitusvälineistä – sen perusteella, mitä maistat täällä on puhunut ja vastannut myös kollegojen kysymyksiin tai mitä muuten täällä on puhuttu, niin selväksi on käynyt ainakin se, että meidän täytyy määritellä näissä rahoitusvälineissä yhdessä, mikä on tuoton ja mikä on riskin osuus, myös ajatellen omaa talousarviotamme. Tämä on tehtävä erityisen selväksi. Ennen kaikkea, että me kannamme vastuuta unionin talousarviosta myös näissä rahoitusvälineissä, ja se täytyy määritellä etukäteen. Meidän täytyy toisaalta myös selvittää, vaikka se nyt oli ajakin ajankohta, mutta kuitenkin olisi mielenkiintoista, kun ajatellaan sudenvaliokunnan työtä ja sen kallistumista loppua kohti, niin täytyy miettiä, minkälaisia kuluja syntyy sitten näistä uusista rahoitusvälineistä. Selvää on, että me teemme omat esityksemme rahoitusnäkymien varten, mutta olisi hyvä tietää, minkä verran olisi EIP mielestä vaikutusta näillä rahoitusvälineillä, varsinkin hankkeen johtavilla lainoilla. Lukuja on mainittu tässäkin keskustella. keskustelussa. EIP on maininnut myös käsityksiä luvuista että olisi vuosittain vaikutusta 80 miljardia. Se on kaksi kolmasosaa meidän vuotuisesta talousarviostamme sentään, kun ajatellaan maksumääräyksiä. Toisaalta toistan nyt vielä kerran luvun, joka kuultiin, että tämä kerroinvaikutus, jota tässä ajetaan takaa meidän osuuksillamme olisi 5 prosenttia. Nyt olemme 1,2 prosentissa ja siksi täytyy voimavaroja kyllä mobilisoida aika paljon myös näiden uusien välineiden avulla. Hankejoukkovelkakirja lainossa osuus on erityisen suuri. Korostan yhtä asiaa, ja tässä kollegat ovat oikeassa, että tarvitaan lisää demokraattista valvontaa ja seurattavuutta. Komission jäsenkin sen toi esille. Mutta täytyy tehdä selväksi myös, mikä on talousarvoviranomaisten sekä neuvoston että parlamentin osuus siinä, kun määritellään hankkeita, jo siis hyväksymisvaiheessa. Totta kai tekniset kysymykset ratkaistaan EIPssä, mutta kuitenkin jos ajatellaan sitä, että nyt on kuitenkin kyse yhteisön talousarvion käytöstä takuuna, niin tulevina kuukausina varmastikin päästään tässäkin eteenpäin. Niin ikään on käynyt selväksi, mitkä ovat tukikelpoisuuskriteerit hankkeissa tai luottokelpoisuuskriteerit. Niiden täytyy vastata meidän tavoitteitamme muun muassa EU 2020 ikään kuin uutena Lissabonin strategiana tai kuten kollega totesi, että myös rakennerahastot toimisivat hyvin. Täytyy olla kyse elinkelpoisista hankkeista myös rahoituksen näkökulmasta. Niiltä vaadittaisiin tiettyä tuottoa siis – että ainakin voitaisiin velka hoitaa, ympäristö- ja sosiaalikriteerit täytyy ottaa huomioon. Ja siinä kyllä annamme tämä parlamentissa täyden tukemme. Rouva puheenjohtaja, eiköhän tässä nyt ole yhteenveto, jonka voimme herran Maistatin kanssa tehdä tästä keskustelusta. Valiokuntana olemme näihin hankkeisiin suhtautuneet hyvin myönteisesti ehkä nyt saadaan vihdoinkin talousarvioon sellaista ulottuvuutta, jota on peräänkuulutettukin pitkään. Otetaan esitykset esille ja odotamme, että herra ja EIP ovat aktiivisesti mukana tässä. Ilman heitä emme edes voisi miettiä elinkelpoisia rahoitusnäkymiä. Tässä on minun yhteenvetoni. Kiitos. Ja, vielen dank. Ähm. Kiitoksia paljon, Salvador. Uskoakseni me olemme tänään saaneet moneen kysymykseen vastauksia. Ja myöskin meillä on nyt mielikuva siitä, mistä me voimme lähteä, mitkä ovat lähtökohdat. EIP on oikeastaan aina ollut täällä tarkkailemassa, mitä täällä tapahtuu, mistä keskustellaan. Ja tänään paikalla jopa EIPn pääjohtaja. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne ja vastasitte meidän kysymyksiimme. Toivon todella, että yhdessä europrojektibondien avulla saadaan yhdessä aikaan menestystä. Minä olen vakuuttunut jälleen kerran erästä asiasta. Euroopan investointipankki on aivan oikein eurooppalainen investointipankki, koska se noudattaa yhteisömenetelmää ja yhteisöajatus on aina sen ajattelussa päällimmäisenä. Eli teillä muuta kysyttävää, niin kiittäisin lämpimästi siitä, että herra pääjohtaja oli täällä tänään. Ja kiitoksia myöskin kaikille kollegoille, jotka näin pitkään jaksoivat olla täällä meidän kanssamme. Eli ei ole mitään muuta Eli ole mitään muuta kohdassa muut asiat, niin toivotan kaikille hyvää illanjatkoa. Seuraava kokouksemme on ensi viikolla Strasbourgissa torstaina aamupäivällä. Siihen saakka toivotan teille kaikkia onnea ja menestystä.